Okay, colleagues, I think we can make a... No niin, kollegat, voimme varmaan aloittaa. Meillä on tyhjä sali tänä iltapäivänä, mutta varmasti olette sitä mieltä, että tämän aamuinen kokous kansallisten parlamenttien kanssa oli menestys. Meillä oli 24 EU-jäsenvaltion parlamenttien jäseniä täällä ja lisäksi meillä oli kollegoita eh, useammasta Afrikan maasta, joten tämä oli erittäin hyödyllinen ja hyvä äh, mielipiteen vaihto. Nyt menemme taas äh, tavanomaiseen esityslistaamme. Erittäin tärkeä aihe. Äh, kohta 12. Kehitysmaiden velkakestävyyden parantaminen. Monet teistä muistatte kampanjat 2000, jotta saataisiin annettua anteeksi joidenkin köyhimpien maiden velat. Mutta sitten vuoden 2008 talouskriisin jälkeen ja määrällisen elvyttämisen jälkeen Yhdysvalloissa ja Euroopassa halpoja lainoja on tarjottu kehitysmaille ja meillä on uusia kysymyksiä nyt velan suhteen. Meidän esittelijämme on Charles Görens ja tämä on keskustelu ilman mietintöä tässä vaiheessa, koska herra Görens nyt haluaa kuulla teidän mielipiteitä. Ne anna hänelle puheenvuoron. Olkaa hyvä, Charles. Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanoitte, odotan vielä kollegojen reaktioita, että voin esitellä teille tämän luonnokseni. Mitä tästä velasta voitaisiin sanoa? No, monia asioita. Sanotaan asiat yksinkertaisesti. Velka voi pelastaa, velka voi tuhota. Se voi pelastaa, mikäli lainaan otetut varat ovat edelleen käytössä, kun velka on maksettu. Velka voi tuhota silloin, kun mukana on korruptio tai sitä käytetään juokseviin kustannuksiin kulutuksen otetut luotot, niin ne ovat sellaisia, joita tulisi välttää, oli kyseessä sitten talouden politiikan toimia tai sitten yksityishenkilö. Velka jää tulevien sukupolvien kannettavaksi. Nyt kouluikäiset joutuvat keskiän kriisinsä partaalla maksamaan vanhempiensa velkoja. Mikäli riskejä otetaan, niin se on riski niin lainanottajalle kuin lainan myöntäjälle. Nyt ei ole tarkoitus tämän valiokunta mietinnön avulla tehdä katsantoa kehitysmaiden velkoihin, koska ne tehtiin monta kertaa aiemmin. Nyt halutaan puuttua ongelmiin ja välttää tulevat ongelmat velkojen suhteen. Tätä silmällä pitäen on tärkeää kiinnittää huomiota merkittävämpiin tekijöihin ja niiden yhteisvaikutukseen. Tämän jälkeen olisi hyvä, että eri poliittiset vaikuttajat ja elimet, yksityiset ja julkiset, voisivat luoda yhdessä käytännössäännöt siten, että lainat voisivat olla osa ratkaisua eikä noidankehää, joka johtaa talouden laskuun, sosiaaliseen ö, alemustilaan ja siihen, että kehitys, kehittymässä olevia valtioita poljetaan entistä enemmän alaspäin. Kerron, mitkä asiat toimivat, mitkä eivät toimi, ja sitten positiivisesti korostan niitä asioita, jotka toimivat tai joiden tulisi toimia, ja ne asiat, jotka on saatava poliittisen ja institutionaalisen järjestelmän kautta raiteilleen. Mikä ei toimi? Makrotaloudellinen politiikka ei ole yhdenmukaista – ei kiinnitetä huomiota siihen, mitkä ovat tietyn maan resurssit, kun lainoja annetaan juokseviin kustannuksiin, eikä kiinnitä huomiota korruptioon ja annetaan kulutusta varten lainoja. Tämä ajaa ihmiset prekaarin tilaan ja köyhyyteen, ja nämä ihmiset ovat kaikkein vähiten vastuussa näistä veloista. Sitten tämä aiheuttaa sen, että velkaottavat ottavat maat joutuvat äh, velan antajan armoille, olivat sitten yksityisiä tai julkisia lainanantajia. Ja sen jälkeen julkisten varojen hallinta ei enää ole omissa käsissä. Tärkeää olisi tehdä kestävän kehityksen tavoitteista prioriteetti kehitysstrategioissa. Se, joka ei toimi, on se, että että epävirallisen talouden painoarvo ei tule aina ymmärretyksi. Kriisi, velkakriisi saattaa aiheuttaa sen, että nämä ajautuvat entistä epävakaampaan tilanteen. Tärkeää olisi myös, että kaikkein korruptoituneimmat johtajat joutuisivat kantamaan vastuunsa – joitain sääntöjä, joita tulisi noudattaa ja mitkä ovat säännöt, joita tulisi noudattaa ja mihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä. Olisi ryhdyttävä toimiin siten, että valtiot ja varsinkin kehittyvät valtiot eivät ajaudu ongelmiin. Ja pitäisi pyrkiä kaikin keinoin välttämään tilanteet, jossa ylivelkaantuminen johtaa katastrofaalisen tilanteeseen. Me tiedämme kaikki Euroopan esimerkit, me tiedämme kaikki Euroopan ulkopuoliset esimerkit siten, että vaikutukset ovat aivan kamalia sosiaalisesti ja taloudellisesti. Olisi tärkeää, että me emme ole osallisena siitä, että kehittyvien maiden julkiset taloudet ajautuvat rapakuntoon. On arvioitava riskejä. Ei voi noudattaa ainoastaan virallisia lähteitä, Toin on katsottava myös epävirallisia lähteitä. Transparency International voi antaa tietoja siitä, mikä on lainanottajavaltion luotettavuus. Lisäksi olisi katsottava, että velanottokykyyn ei puututa. Velkoihin ei voi nojata jatkuvasti. Tämä on erityisen tärkeää, koska maa, joka ei saa lainaa, niin sinne investoijat eivät myöskään investoi putoaa ikään kuin maailmantalouden ulkopuolelle. Olisi annettava myös tukea kehittyville maille, että pystyttäisiin tukemaan valtion talouden hallintoa. Parlamentteja tulisi tukea budjetin hallinta päätöksenteossa ja täytäntöönpanossa. Lisäksi ei pitäisi lainata varoja epäilyttävälle maalle. Tämän erityisen tärkeää. Mikäli lainanottokyky laskee olemattomiin, on etsittävä muita keinoja, että valtio saadaan oikeille raiteille. Tässä ehdotetaan tiettyjä toimenpiteitä, joihin on käännyttävä siinä vaiheessa, kun päädytään siihen tilanteeseen, johon, jota me pyrimme välttämään. on katsottava kehitystä, on katsottava eri ohjelmia ja ei saa jättää maata oman onnensa nojaan, kun se on murskautumassa velan alle. On keksittävä muita keinoja päästä eteenpäin. Ei sen takia, että voitaisiin rohkaista korruptiota, vaan sen takia, että voitaisiin turvata tietyt toiminnot kehittyvissä maissa. On tuettava kehityshankkeita, jotka tukevat kaikkein köyhimpiä. Ja lisäksi olisi tärkeää, että pyritään välttämään sellaiset vitsaukset, jotka pitävät julkisena apuna velkojen antamista. Olisikin tärkeää, että tehdään ex arviointi mikäli todetaan maksukyky tai maksukyvyttömyys tietyn maan kohdalla – onko maa ollut itse osallisena siinä, että se on ajautunut huonoille teille. Meidän aikomus ja meidän tahto on katsoa tätä hallinnon tahtotilaa. Mikäli on ollut hyvä tahtotila, mutta silti on epäonnistuttu, niin näitä maita on autettava, mutta Mikäli näin ei ole ollut, niin sitten ei voida katsoa, että tässä oltaisiin tukemassa kehittyvää maata. Myös velan myöntäjät ovat yhtä lailla vastuussa talouden epäonnistumisesta, yhtä vastuussa kuin velanottajat. Minä haluaisin puhua lyhyesti ja ytimekkäästi. Olisi tärkeää, että eri toimet kehittyvissä maissa rinnastettaisiin muihin toimiin. On taisteltava köyhyyttä vastaan. Se on ihmisoikeus. Mikäli valtio on ylivelkaantunut, sitä ei saa jättää oman onnensa On tärkeää, että perusoikeukset ja perusarvot tulevat kunnioitetuiksi. Mikäli me haluamme, että halutaan välttää, että maan tilanne huononee entisestään. Maa ei yksin ole vastuussa omasta kurjuudestaan, vaan se on ainoastaan vastuu. ja kansalaiset kärsivät kaikkein eniten. Tämä mietintö on poliittinen reaktio ilmiön, joka on ollut jo pitkään olemassa. Kaikki on jo sanottu, mutta ei kaikkien toimesta, joten nyt on ryhdyttävä työstä käsittämään niitä aiheita, jotka usein jätetään käsittelemättä sillä verukkeella, että toisen maan asioihin ei tulisi puuttua. Tässä me pyrimme löytämään keinoja, jonka avulla pystymme vastuullistamaan meidän kumppanit Afrikassa ja toisaalla. Odotan siis nyt kollegojen reaktiota alustavan ehdotukseeni ja Toivottavasti nämä pystyvät rikastuttamaan tätä minun aloittamaa pohjatyötä. Kiitos. So we now have, um, Kiitoksia Charles. Nyt meillä on varjoesittelijät ja tiedän, että Bogdan Venta on täällä edustaja Seinfeldin sijaan. Kiitoksia. Toden totta, puhun kollega Seinfeldin puolesta, mutta käytän omaa äidinkieltäni. oczywiście Kehitysmaiden velka asia on monimuotoinen, sitä on käsitelty useaan otteeseen YKkin konferensseissa kehitysavusta keskusteltaessa. Mitä tulee lainoihin ja velkoihin, ne antavat kehitysmaille mahdollisuuden omien investointitoimiensa vahvistamiseen. I keep speaking, the French translation now. Jos puhun, niin kuuluuko nyt ranskan tulkkaus? Ei, meillä ei ole ranskan tulkkaus. Nyt on hyvä. Hyvä. Nyt se katosi taas, tekninen ongelma. Onko nyt tulkkaus hyvä? Ole hyvä Bogdan, jatka vain. Problem zadłużenia krajów rozwijających się to tem... Kehitysmaiden velkataakka vaikka asia on monimuotoinen. Sitä on käsitelty useampaan otteeseen, muun muassa YK kokouksissa, mutta lainat antavat monille kehitysmaille mahdollisuuden oman investointitoimintansa virittämiseksi, mutta velkataakka johtaa myöskin siihen, että valtio ei kykene enää kasvattamaan talouttaan eikä tarjoamaan kansalaisilleen edes peruspalveluita. Mitä tulee velkatilanteen tilanteen ratkaisemiseen muun muassa tuomioistuin käsittelyn kautta, niin jäsen, jos tämän tyyppinen tilanne syntyy jollekin kehitysmaalle, niin sillä on myöskin sosiaalisia vaikutuksia. Tärkeät määräykset tähän liittyen löytyvät Monterin sopimuksesta, joka on peräisin maaliskuuta 2009. Siellä puhutaan kehitysmaiden kestävään kehitykseen. Kestävän velka, kestävyyden aikaan saaminen on keskeisellä sijalla. Eli velan antajien vastuu on selvä. Niiden pitää arvioida yksittäisten valtioiden velka, velanottokyvyn ja näin voidaan välttyä suurilta konflikteilta. Tekninen tuki velan hallintaan liittyen on tästä syystä tärkeää. Mutta velan ottajienkin pitäisi toimia vastuullisesti, sillä velan takaisin maksu vaikuttaa velan takaisinmaksu vaikuttaa myöskin kyseisen valtion toimintakykyyn jatkossa. Eli tässä pitää huomioida ehtollisuuden periaate, eli avoimuus, korruption vastainen taistelu, hyvä varainhoito ja hallintotoiminta. Kollega Scheinfeld jää mielenkiinnolla odottamaan esittelijän kanssa tehtävää hyvää yhteistyötä. Thank you very much. Uh, Sitten Doru Frunzulika. Kiitoksia. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, on ollut suuri ilo minulle tulla valituksi varjoesittelijäksi tähän erittäin tärkeään mietintöön, joka käsittelee kehitysmaiden velkakestävyyden parantamista. Miksi? Koska hyvät naiset ja herrat, kuten tiedätte, sekä yksityisen että julkisen yksikön lainaaminen on tärkeä tapa rahoittaa investointeja, joka on tarpeen, että voidaan saada aikaan kestävää kehitystä, myös kestävän kehityksen tavoitteet. Kuitenkin liiallinen velkataakka voi hidastaa talouskasvua, aiheuttaa rahoituksellista epävakuutta ja olla riski kestävälle kehitykselle, vaikka kehitysmaat ovat onnistuneet alentamaan velkataakkaansa ja kansainvälisillä yhteisöillä on tässä ollut tärkeä rooli. Velan kestävyys aiheuttaa vieläkin suuria huolenaiheita. Siksi avun antaminen kehitysmaille velan kestävyyden parantamiseksi pitäisi olla prioriteettina jotta voisimme pysyä perässä tässä muuttuvassa velkaympäristössä. On tärkeää uudelleen arvioida velan kestävyysanalyysejä ja ottaa käyttöön tulevaisuuden tähtäävämpi lähestymistapa. Kovasti uskon, että meidän on enemmän kiinnitettävä huomiota siihen, miten valtiolla määritellään olevan kestävä tai ei kestävä velka. Esimerkiksi kansainvälisten rahoituslaitosten lähestymistapa perustuu talouskasvun ja ulkoisen kaupan dynamiikan arviointiin ilman, että otetaan huomioon ihmisoikeus- ja kehityskysymykset. Meidän täytyy arvioida velan kestävyyttä myös ihmisoikeus- kontekstissa. Lisäksi meidän on kiinnitettävä huomiota sääntelypuutteeseen, kun monenlaista rahoitusta mikään sääntely ei hallinnoi. Meillä pitäisi olla yleinen asetus velasta, joka sisältäisi tehokkaita valvontamekanismeja, joka mahdollistaisi horisontaalisen ja säännöllisen velkatilanteen analyysin. YK-konferenssi kaupasta ja kehityksestä on erittäin tärkeä tässä yhteydessä, mutta sen potentiaalin täysi saavuttaminen voi olla vaikeaa, koska monet valtiot eivät ole vielä mm, ryhtyneet noudattamaan sen periaatteita ja meidän täytyy painostaa, jotta näin tulee lähitulevaisuudessa käymään. Kiitoksia vielä kerran ja kuten aina olen innokas tekemään läheistä yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijän kanssa, jotta tästä mietinnöstä tulisi menestys. Kiitoksia. Um, Kiitos. Seuraava puhuja on Judith Sargentini. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja. Esittelijä kysyi meille kysymyksiä. Minun on vaikea niihin vastata. Pyrin miettimään, mitä tässä ollaan hakemassa. Onko tässä saatava laaja näkemys siitä, miten kehittyvät valtiot käsittelevät velkaa vai miten he velkaantuvat ja miten he velkaantuvat vai onko meidän katsottava, miten Euroopan politiikka auttaa kehittyviä maita velkojen kanssa tai jättää auttamatta. En tiedä, mihin suuntaan tässä tulisi mennä. Olen pitkän käsitellyt aihetta. Muistelen Jubilee 2000 tempausta 17 vuotta sitten. Paljon puhuttiin silloin mm, kehittyvien maiden veloista, jotka olivat niin kutsuttuja odious debt, diktaattorit ostivat vaikkapa lentokone, laivoita ja niistä ei ollut mitään hyötyä oikeastaan kenellekään. Ja silloin oli kyse siitä, piti, olisiko pitänyt jättää lentokone myymättä tietylle diktaattorille, tietylle maalle. Ja kysyttiin, että onko meilläkin vastuita. Ja tätä oli silloin syytä, tätä pidettiin silloin arvioitavana. On nykyään otetaan annetaan kehitysapua siten, että viereen asetetaan houkutteleva velka. Ei voi ottaa vain toista. Tämä vie kysymykseen, missä mennään nyt. Velkojen anteeksi antaminen oli 17 vuotta sitten paljon tapetilla. En tiedä, missä nyt mennään. Esittelijä tätä kyllä sivusi 0,7 tavoite on jäänyt saavuttamatta kehitysavussa. Ja nyt tämä velkan anteeksi antaminen on poistunut koko ajan tästä retoriikasta, ja tämä ilmeisesti oli hyvä asia. Mistä tämä nykyinen velka koostuu? Yksityisestä lainasta. Yksityiset lainanantajat myyvät velkakirjoja, vai olemmeko me vielä osana myöntämässä, osallisena myöntämässä lainoja kehittyville maille? Hiljattain vihreissä päästiin yhteisymmärrykseen progressiivisesta tavasta saada infrastruktuurihankkeita käyntiin – kehittyvissä maissa, mutta tähän liittyy myös tiivisti lainananto. Olemmeko me tehneet riittävästi, että analysoimme velkatilanteita kehittyvissä maissa? Hyvä puheenjohtaja, meillä on Euroopassa omat kokemuksemme veloista, joita ei saada maksettua, ja mietin nyt Kreikkaa. Me autamme pelastamaan pankkeja, pankkeja, jotka olivat veloissa. Me olemme nähneet, että jäsenvaltiot sallivat äh, suurten äh, sotilasinfrastruktuuriin ja välinehankkeiden myymistä Kreikkaan, joka velkannutti Kreikkaa entisestään. Meillä on näitä oppimisvalmiuksia parannettava. Ei ainoastaan velkaantuvien ole opittava, vaan myös heille, jotka ovat osallisena myöntämässä velkoja. Olisi tärkeää, että me Euroopat, eurooppalaiset emme aiheuta enemmän haittaa silloin, kun pyrimme auttamaan. Se ajatus, että olisi jotain selkeitä suosituksia, olen katsonut, muistan IMFn kokous, Maailmanpankin kokous syksyllä. Siellä oli äm, kehitysmaiden velka esityslistalla, siitä keskusteltiin ja kysymys kuului, mitä me teemme Pitääkö meidän tehdä suosituksia? No, se voisi koskea myös EUta, mutta että miten voisimme tehdä konkreettisia ehdotuksia ja suosituksia. Lola Sanchez. No. Eh, los países... Oikein paljon kiitoksia sinulle, Linda. Kehitysmaathan ovat vuosikymmenten ajan olleet tappiokierteessä. Ja oikeastaan kansan tarpeita ei saatu tyydytettyä. Eli loppujen lopuksi tilanne johti karmeaan velkataakkaan ja sa- eu ssakin vastavallainen tilanne on havaittavissa. Talouskriisin myötä on ryhdytty pankkeja pelastamaan – ja suuria summia lainan muodossa on myös teollistuneissa maissa vapautettu ja velkataakka on kasvanut kasvamistaan. Ja jos Euroopassa voi syntyä tällaisia odottamattomia velkatasoja rauhan aikana, niin ei tarvitse ihmetellä, mitä muualla voi tapahtua. Meidän täytyy huomioida, että kyse on myöskin eräänlaisesta epätasa-arvon ja köyhyyden aikaan saavasta tekijästä. Se vaikuttaa valtion tilanteeseen, ympäristösaastumiseen, ihmisoikeuksien polkemiseen. Kuitenkin rahaa löytyy sotilasinfrastruktuurihankintoihin, mutta eliitti päättää säännöistä eikä kärsi velkataakasta. Eli muut päättävät siitä, mihinkä maahan syntyneet velkasitoumukset helpottuvat ja mitkä eivät. Rahaa kuitenkin haluttaisiin myös käyttää köyhdevastaisessa taistelussa. Rahoittajat päättävät myöskin kriisiin liittyvistä vastatoimenpiteistä. Valitettavasti valtioita ei voida pelastaa samalla tavalla kuin yrityksiä tai yksityishenkilöitä velkataakan kasvaessa. Mutta me voisimme vaatia vastuuvelvollisuutta niiden osalta, jotka huolimattomasti ja holtittomasti lainoja myöntävät. Poliittisesti tätä ei kaikki, eivät kaikki ole valmiita tukemaan, mutta tässä kuitenkin kaivataan kansainvälisiä toimia ja täytyy myöskin huomioida, kuinka paljon varoja valtio tarvitsee sitoumuksiensa hoitamiseksi ja hoitaakseen myöskin sitoumuksensa maan sisällä kansalaisten suuntaan. Tähän liittyvä analyysityö täytyy tehdä neutraalisti esimerkiksi yhdistyneen kuningaskunnan yhdistyneiden kansakuntien toimesta ja me tarvitsemme kattavaa ja nopeaa toimintaa, koska muuten ylivelkaantumisen vaara toteutuu. Ja kansalaisyhteiskunnalla on oikeus tulla kuulluksi. Kansainvälisessä yhteisössä tehtävät päätökset nykymuodossaan eivät toimi. Meillä on olemassa kansainvälinen avunantajien yhteisö ja nyt täytyy pohtia, että pitää arvioida, kykeneekö velan ottanut valtio hoitamaan myöskin vel, velan takaisinmaksusta syntyvät velvollisuutensa. Mutta yhtä lailla täytyy katsoa kestävää kehitystä ja köyhyyden vastaista taistelua kyseisessä maassa. Eli tämä inhimillinen ulottuvuuskin täytyy huomioida, eli ihmisoikeuksia täytyy korostaa velkakysymyksiä käsiteltäessä. Vielä kerran oikein paljon kiitoksia kollega Görymsille tästä asiakirjasta. Minä uskon, että me olemme löytäneet yhteisen pohjan työllemme ja yhteistyö tulee varmaan olemaan tuottoisaa. Kiitoksia. Cornier. Kiitoksia. Thierry Cornier. Kiitos. Puheenjohtaja, pahoittelen jo esittelijälle, että en ollut kuuntelemassa, koska olin toisessa kokouksessa. Haluan kertoa ongelmasta, jota on kohdattu silloin, kun velkoja on annettu anteeksi. Oli kyseessä EUn anteeksi velat tai kahdenväliset velat, joita annettiin anteeksi. Ja sen jälkeen on velkannuttu Kiinaan, Kiinalle. Mitä tästä voitaisiin ajatella? Ja pitäisikö tätä ajatella hieman epärealistisemmalta kannalta kuin mitä yleensä ajatellaan? For the So, um, we have... muita kollegoita, jotka pyytävät puheenvuoroa nyt komissiossa, on Peter Kovac. DEFCO-pääosastosta en tiedä, onko komissio ryhtynyt minkä aloitteeseen velan suhteen. Ähm, oliko se IMF Maailmanpankin kokouksissa? Olisi hyödyllistä saada tietää tästä, jos teillä on tätä tietoa. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon Varmasti monet niistä aiheista, jotka täällä on mainittu, me olemme niistä hyvin tietoisia ja olemme huolissamme. Ja me yritämme proaktiivisesti käsitellä eh, kestävyysongelmia kehitysmaissa. Me näemme, että ehm, aalto on jotenkin nyt suunta kääntynyt kaikkien näiden velan anteeksianto-hankkeiden kanssa, jotka ovat olleet käynnissä 15 vuotta. Olemme onnistuneet vähentämään kehitysmaiden velkaantuneisuusastetta huomattavasti vuoteen 2010-2012 mennessä, mutta vuodesta 2012 olemme nähneet merkittävää velkaatuneisuuden nousua kehitysmaissa. Teimme analyysin tästä vähän aikaa sitten ja näimme, että esimerkiksi Saaran eteläpuoleisen Afrikan maissa velka suhteessa BKT nousi 18 prosenttiyksiköllä viimeisen vuosien aikana. On kaksi syytä tähän meidän analyysiemme mukaan. Yksi on se, että on hyvin paljon kehitystarpeita ja kehitysagenda rahoitus kyllä huomioi sen, että sijoituksia on lisättävä huomattavasti Afrikan maissa. Tämä sisältää julkiset ja yksityiset investoinnit. Ja jos näitä investoita tehdään tuottavalla tavalla ja hallinnoidaan proaktiivisesti ja tehokkaasti, niin sen pitäisi johtaa kestävän kehityksen tuloksiin. Kuitenkin tiedämme, että näin ei aina ole. Ja toinen asia, joka nostaa velkaantuneisuusastetta kehitysmaissa, ovat kansainväliset äh, korkotasot, jotka ovat hyvin alhaiset tällä hetkellä, ja siksi äh, institutionaaliset sijoittajat äh, etsivät voittoa ja ottavat enemmän riskejä ja sijoittavat riskialttiin tarkempiin kohteisiin. Siksi monet kehitysmaat ovat voineet laskea liikkeelle joukko lainoja Yhdysvaltain dollareissa ja löytävät sijoittajia näille tuotteille. Kansainvälinen yhteisö vuodesta 2015 kehityksen rahoitusagendassa tunnistivat tämän tarpeen lisätä investointeja. Puhuttiin siitä, että miljoonista pitäisi tehdä biljoonia, miljardista pitäisi tehdä biljoonia, mutta äh, tämä on kyllä hallinnoitava proaktiivisesti. Me teemme hyvin paljon yhteistyötä IMF, Maailmanpankin ja yhdistyneiden kansakuntien kanssa, koska nämä ovat niitä instituutioita, jotka toimivat äh, kansainvälisellä tasolla äh, tehdäkseen kehitysmaiden velasta kestävän. On olemassa järjestelmää alhaisen tulotason maille, jota on päivitetty vähän aikaa sitten. Maailmanpankilla on velanhallinnointiväline, johon komissio panostaa ja me teemme paljon yhteistyötä Maailmanpankin kanssa yksittäisten maiden kohdalla parantaaksemme yksittäisten maiden kapasiteettia analysoida velkaansa, ottaa velkaa, tietääkseen uudelleenrahoitusriskinsä ja muut operatiiviset riskit, jotka ovat olemassa. Me olemme myös huoleissamme tiedon saannista velasta. Tämä on asia, jonka otamme hyvin vakavasti. Monissa maissa on korkea piilovelan taso, Mm, erilaisia sitoumuksia, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, joista ei välttämättä raportoida. Mainittiin myös yleinen julkisen rahoituksen hallinnointi. Jos julkisen rahoituksen hallinnointijärjestelmä ei ole sellainen, että demokraattinen valvonta on mahdollinen ja kansalliset parlamentit eivät pysty kunnolla valvomaan velkatilannetta, niin sitten se aiheuttaa ongelmia. Yksittäisissä maissa me yritämme myös käydä poliittista vuoropuhelua ja valvoa makrotaloudellista puitteistoa, koska velkatilanne on nähtävä myös koko makrotaloudellisen puitteiston ja maan finanssipolitiikan yhteydessä. Meidän on tehtävä ero niiden maiden kanssa, joilla on paljon luonnonvaroja niiden maiden välillä, jotka ovat onnistuneet luomaan monipuolisemman talouden. Olemme nähneet, että ne valtiot, joiden velan kestävyys on huonoimmassa jamassa ovat ne eh, maat, jotka eh, riippuvat hyvin paljon öljyn viennistä. Ne ovat kokeneet shokin viime vuosina johtuen hyödykehintojen laskusta. Eh, monilla mailla ei ole velan kestävyyden suhteen ongelmaa. Kuva on hyvin moninainen ja ne, joilla on monimuotoisia vientituotteita, ovat onnistuneet pitämään vajeensa alhaisena samoin velan tason pähkinänkuoressa tämä on se, mitä me teemme. Vielä eräs asia, jota en ole maininnut vielä, on se, että olen samaa mieltä siitä, että komissiokin on huolissaan siitä, että ei ole mitään kansainvälistä puitteistoa äh, velan uudelleenjärjestelylle, kun maa tulee mm, velkakriisiin, niin tämä tapahtuu sitten ad hoc pohjalta. Tarvitaan kaikkien velkojen suostumus ja hyvin pa- paljon on sellaisia velkoja, jotka eivät suostu yhteistyöhön. Tämä olisi ratkaistava tulevaisuudessa. Toinen kysymys on sitten, miten lainan antajat ovat vastuussa. Ja me näemme, että on tapahtunut siirtymistä valtiollisista lainanantajista yksityisiin lainanantajiin ja uusiin kahdenvälisiin lainoittajiin. Ennen kyse oli Yhdysvalloista ja muista kehittyneistä maista, niin kutsuttu Pariisin klubi, joka on lainannut kehitysmaille, mutta nyt myös nousevat valtiot laskevat liikkeelle paljon lainaa ja yksityiset rahoituslaitokset. Ja näiden velkojen uudelleenjärjestelypuitteita ei ole laisinkaan ratkaistu. Sitten kysymys vastuullisesta lainanannosta. YK julkaisi 2012 periaatteet vastuullisille lainan annolle ja lainan otolle. Tämä on periaatelista kaikki lainanantajien ja ottajien pitäisi ottaa huomioon, mutta periaatteessa tämä on hieno asiakirja, jota ei vielä ole pantu täytäntöön. Meidän pitää työstää sitä vielä. Ja tämä vuonna G20 myös nosti asian esiin. Heillä on tämä viiden sivun asiakirja, joka myös sisältää erilaisia periaatteita, jotka lainanantajien ja lainanottajien on otettava huomioon, kun he ryhtyvät toimiin. Mutta tämäkin on tällainen periaatelista, jota pitäisi yrittää panna täytäntöön. Tässä pähkinänkuoressa se, mitä yritämme tehdä, yritämme olla proaktiivisia. Tietenkin teemme säännöllisesti myös analyysejä, eh, ilmoitamme hallinnolle ja valtuuskunnillemme tästä, jotta ne tietävät asiasta. Kiitoksia. Kiitos tästä tiedosta, Charles. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloita vastaamalla Sargentinin kysymy- kysymykseen. Me haluamme mietinnöllä vastuullistaa kaikki toimijat, jotka ovat mukana luomassa velkaa. Velan myöntäjät, yksityiset ja julkiset ja myös lainanottajat, nämä kehittyvät maat. Kuinka voisimme vastuullistaa toimijoita? Minä mietin näitä käytännössääntöjä. sääntöjä Säännöt on olemassa, mutta niitä ei ole kodifioitu. Kenties voisi olla meidän tehtävä miettiä keinoa vastuullista näitä eri toimijoita. Ennen kaikkea me, minä haluan käsitellä eurooppalaista vastausta näihin ongelmiin tässä mietinnössä. Eurooppalainen vastaus olisi sellainen, että pystyisimme miettimään, miten laina olisi hallittavissa. Laina ei pitäisi myöntää kevytkenkäisesti. Lisäksi olisi tärkeää, että ei rohkaista toimijoita toimimaan vastuuttomasti, vaikkapa yksityiset lainan myöntäjät. Eurooppalaiset julkiset lainanantajat toimivat vastuullisesti, mutta nämä julkise, äh, yksityiset lainan myöntäjät tietävät, että kyllä julkiset varat heidät ostaa ulos näistä ongelmista, ja he ovat näitä lainoja myöntäneet avokätisesti. He luottavat siihen, että he ovat eh, too big to fail, liian suuria kaatumaan. Minä en tiedä, että pankki, joka myöntää asuntolainoja siten, että on oltava merkittävät takuut, kun asuntolainen myönnetään, siten, että riskit eivät ole riittävän liian suuria pankeille, niin miksei pankeilta vaadittaisi vastaavanlaisia takuita tai vaatimaan samanlaisia takuita siinä vaiheessa, kun nämä lainaavat kehittyville maille. Kyllä tässä on kannettava vastuu ja tällä tiellä on todellakin pysyttävä. Lisäksi on tärkeää, että nämä kansainväliset valuuttarahastot ja maailmanpankki toimisivat vastuullisesti. Institutionaaliset lainanantajat siis. Maailmanpankki antaa lyhytaikaisia, no, pitkäaikaisia, pitkäaikaisia lainoja ja, ja toisena myös lyhyitä, lyhytaikaisia lainoja. Kansainvälinen valuutarahasto on ollut osa ratkaisua ja ongelmaa jo pidempään. FMI on todennut, että mikäli lainaa ei voida maksaa takaisin, lainaa ei voida antaa ja on autettava muilla keinoilla. Mikäli, ja meidän tulisi toimia juuri näin, mikäli maa kärsii vakavasta korruptiosta ja koko julkinen sektori on korruption riivaama, niin sitten on löydettävä keinot. kumppanussuhteissa on asetettava tiettyjä ehtoja, on kerrottava mitä haluaa, on löydettävä kansalaisyhteiskunnalle omasia siten, että nämä voivat toimia siellä, missä valtio ei pysty toimimaan. Lisäksi on tärkeää toimia siten, että on riittävästi keinoja että meillä olisi riittävästi keinoja meidän käytössä, mitä tulee hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen tai talousapuun. Aina on olemassa jokin väylä, jota pitkin toimia. Voi olla mahdollista jäädyttää joitain rahoitusta ilman, että tämä rahoitus kärsisi korruptiosta, siitä korruptiosta, jossa kansalaiset joutuvat asumaan – johdantopuheenvuorossani kerroinkin siitä, että on katsottava, mikä kanssakäyminen, mitkä suhteet on kaiken eri toimijoiden välillä. On varmistettava, että velka ei räjähdä käsiin. Ja on katsottava, mikä, mitä valtion puute tietyllä, puutteet tietyllä sektorilla tarkoittavat. Minä olen ollut jo joitain vuosia alalla. Ja me kerromme jatkuvasti näitä samoja tarinoita. Mietimme, miten voimme vastuullistaa toimijoita. Vastaantin aamupäivällä entisen afrikkalaisen valtion pääministerin, joka oli täysin järkytynyt siitä, miten hänen oma maa ei ollut edennyt korruption vastaisessa taistelussa. Puhumme yli tunnin siitä, miten tulisi toimia. Ja sanoimme toisillemme sitten loppujen lopuksi, että kussakin maassa on noin 12 ihmistä, joilla on vallanavaimet käsissään, jotka käyttävät julkista valtaa. Ja mikäli nämä 12 ihmistä toimivat luotettavasti, mikäli näillä henkilöillä, ja mikäli he ovat, he ovat immuunia korruptiolle, niin sitten päästään eteenpäin. Mutta mikäli nämä valtaa pitävät eivät toimi rehellisesti, niin sitten olen ongelmissa. Oli velka tai ei, niin nämä maat ovat kyllä lirissä – mikäli korruptio on vallassa. Laina ei ole mikään taikajuoma, vaan hallinnon parantaminen olisi keino. Se olisi ta- taikajuoma. Ja tässä on vastuullista vastuullistettava hallinto. Ja monilla parlamentaarikoilla, niin ei heitä kiinnosta pätkän vertaa julkinen hallinto ainut keskustelu, jossa kaikki ovat mukana, jo, jo, ainut keskustelu, joka kiinnostaa kaikkia, on keskustelu, joka koskee ilmastoinnin parantamista täysistuntosalissa. Kyllä tästä on päästävä nyt eteenpäin. Tärkeää olisi ehdottaa vaihtoja vaikkapa näille parlamentaarikoille. Pyytää budjettivaliokuntaan, budjettivalvontavaliokuntaan, meidän valiokuntaan – jota voisimme opettaa heille poliitikon, valvojan, tilintarkastajan tehtäviä. Meidän on toimittava päättäväisemmin niillä aloilla, varsinkin niiden asioiden suhteen, joiden ongelmia on päivitelty jo pitkään, jo vuosikausin ajan, joten – meidän on todellakin nyt tartut vähän härkää sarvista, ja he, jotka eivät ole kiinnostuneita ratkaisemaan ongelmia, niin heidät on saatava pois vallasta. Tämä pätee niin meillä kuin ulkomailla. Finanssikriisi, talouskriisi, budjettikriisi, nämä ovat kaikki toisiinsa liittyviä, nivoutuvia kriisejä. Mikäli joudutaan tähän noidankehään, niin on kaikin keinoin pyrittävä poistumaan tästä ja saatava aikaiseksi positiivinen kehityskulku, positiivinen kehä. Ja hyvä Sargentini oli sitä mieltä, että meidän pitäisi opettaa julkisen talouden, julkisen hallinnon pitämistä ja velanhoitoa komissio on oikea, oikeassa, kun se sanoi, että parannuksia on tapahtunut. Minä olisin voinut saarnata pitkään näistä eri tekniikoista, joita on oltava hallussa, kun pyöritetään valtiota. Mutta minä haluaisin panostaa ennen kaikkea ennaltaehkäisyyn. On tämän Pariisin klubin lisäksi eri rahoituslaitosten sisällä käydään keskustelua kansainvälisesti, mutta tärkeää olisi, että poliittiset päättäjät käyttäisivät mielikuvitusta ja luovuutta, jotta voitaisiin saada aikaiseksi hallittavissa oleva velka. Julkisen talouden pitä tulisi olla paremmalla tolalla. Afrikan investointirahaston suhteen, niin mietin nyt, mitä komission kollega sanoi eilen. Nämä takuut ovat arviointien takana, mikäli riskit ovat hallittavissa, operaatio voi alkaa, mikäli näyttää siltä, että homma menee puihin, niin sitten ei pidä lähteä näihin hankkeisiin mukaan. Ventaa nosti Mantereen sopimuksen esiin maiden insolvenssin ja lisäksi äh, hän totesi, että lainojen antaaksi anto on epäonnistumisen merkki. Olitsa sanoi, että on toimittava kestävämmällä pohjalla lainojen suhteen. Se on ensimmäinen askel eteenpäin. Sargentinille vastasin. Ja konen kysymys on hankalampi. Siinä on useita eri toimijoita, jotka ovat aktiivisia samalla alueella, EU ja Kiina, niin tässä vuorovaikutuksessa tulee sellainen mielikuva välillä, että tässä on joutunut tervatuksi ja höyhenin kiertetyksi. Eli tässä on pidettävä omia puolia. Minä kiitän valiokuntaa, minä kiitän komissiota. Me haluamme kiinnittää näihin poliittisiin seikkoihin enemmän huomiota, ne, jotka voimme korostaa, jotta voimme reagoida tähän velkailmiön siten, että me voimme toimia ennaltaehkäisevästi, jotta julkisia varoja käytettäisiin vastuullisemmin siten, että lainoja myönnetään vastuullisesti. Sitten lopuksi. Kyseessä on myös kunnia-asia, kyseessä on myös omatunnon asia, Minä viittasin epäviralliseen talouteen näissä maissa. Ne maat, joissa on vähiten ongelmia velkojen takaisinmaksun suhteen, niin ne ovat sellaisia maita, joissa naisilla on hyvä asema epävirallisessa taloudessa. Nämä sen saavat mikrolainoja. Nämä ovat organisaatiot, jotka hankivat pääoman kansainvälisiltä valuuttamarkkinoilta nämä lainat eteenpäin, pieniä lainoja. Ja tässä lainaan ottajat maksavat takaisin korkeita summia, korkeita korkoja. Olisi tärkeää, että näissä mikrolainoituksissa olisi myös asiantuntijat antamassa neuvoja siten, että nämä ymmärtäisivät, mikä on paras keino käyttää näitä mikrolainarahoja. Mikäli härintuuskin koulutuksen saanut nainen kykenee käyttämään hyväksi mikrolainaa, niin minulla on vaikea kuvitella, miksi koulutetut ihmiset eivät voisi toimia samoin niiden asioiden suhteen, jotka koskevat omia maitaan. When you look at what happened in, in the financial crisis. Monet maat voisivat tehdä samoin, jos katsotaan, mitä rahoituskriisissä tapahtui. Charles, voimme odottaa siis äh, vastaustasi aika pian. Meillä tulee äh, tuo mietintö olemaan varsin pian. Kiitoksia oikein paljon. Nyt voimme mennä esityslistan kohtaan. 13 erittäin tärkeä kysymys tässä käsitellään monivuotista rahoituskehystä. Meidän valmistelijamme on Paul Rybik. Lausunto laaditaan budjettivaliokunnalle. Kyse on seuraavasta monivuotista rahoituskehyksistä, joka määrittelee Euroopan varainkäytön vuoden 2020 jälkeen. Harva asia voi olla tärkeämpi tälle valiokunnalle kuin tämä äh, keskustelu, joten Paul, sinulla on puheenvuoro. Ja herzlichen Dank. Wir alle wissen. Paljon kiitoksia. Me kaikki tiedämme, että monivuotinen rahoituskehys on aika lailla epävarmalla pohjalla Lissabonin sopimuksen mukaisestihan Euroopan unionin olisi pitänyt saada 1,24 prosenttia BKT käyttöönsä, mutta viime vuosien aikana valtioiden hallitusten päämiehet sekä ministerineuvosto ovat laskeneet tätä jopa alle yhteen prosenttiin, joten herääkin kysymys, että pitäisiköhän uudella välineellä parlamentin pyrkiä pääsemään takaisin 1,24 prosenttiin. 0,7 prosenttia pitäisi saada kehitysyhteistyöhön varattua, mutta kysehän ei ole vain ainoastaan eurooppalaisesta lähestymistavasta, vaan tässä täytyy huomioida myöskin kansalliset maksuosuudet. Toisissa jäsenvaltioissa tämä hoituu helposti, toisilla on taas ö, aika lailla mahdoton tehtävä päästä tähän 0,7 prosenttiin. Jos katsotaan unionin budjettia, niin vuodelle 2018 sitoumukset ovat 160 miljardia euroa, eli nousua on tapahtunut. Maksujen osalta 144 miljardia. Seuraavien kehysten osalta täytyy katsoa, kuinka pitkälle se ylipäätään kestää ja hyväksyvätkö britit tällaiset kehitykset, kehykset ja voidaanko brittimaksuosuuksia huomioida ja päästäänkö sitten jatkossa seitsemään vuoteen vaiko viiteen plus viiteen vuoteen, niin kuin paraikaa pohditaan. Mitä tulee luokkaan neljä, niin meidän täytyy tietenkin huomioida kansainväliset tavoitteet ja noudattaa niitä. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen on kaiken A ja O, sillä me uskamme, että kaksi, kuusi ja seitsemän tavoitteet ovat erittäin tärkeitä unionin rahastojen näkökulmasta katsottuna. Ja herääkin kysymys terveydestä, koulutuksesta, elintarviketurvallisuudesta, pk-yrityksistä, vedestä, uusista energialähteistä, tehokkaista hallintojärjestelmistä. Minä uskon, että rahoituskehyksissä nämäkin pitää huomioida ihan numeerisina arvoina. Kyse ei ole vain ainoastaan siitä, että yksityinen sektori saadaan mukaan, vaan kyse on globaalista ponnistelusta. Eli yhdessä vähiten kehittyneiden maiden kanssa täytyy tehdä yhteistyötä tällainen järjestelmien sekoittaminen ja yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö voisi olla yksi ratkaisun mahdollisuus enemmän enemmästä periaate on tässä yhteydessä erittäin tärkeä asia. Ja heräkin kysymys, että pitäisiköhän meidän pyrkiä ponnistelemaan siihen suuntaan, että kehitysyhteistyöpolitiikan arvo kasvaisi Euroopan parlamentti ja kehitysyhteistyöasioista vastaava valiokunta pitäisi saada näihin keskusteluihin mukaan. Se tehostaisi eri ohjelmien täytäntöönpanoa. Ainakin minun mielestäni olisi paikallaan asiaa pohtia. Näin voitaisiin selvittää, mitä muita varoja voitaisiin käyttää, yksityisen tai julkisen sektorin varoja – alue paikallistason tai kansainvälisen sektorin varoja. Eri ratkaisumalleja on tarjolla ja unionin tasolla on jo luotu erinäisiä erityisrahastoja, joten ihan lähtökohtaisesti näitä vaihtoehtoja pitäisi käsitellä ja mielellään kuuntelisin nyt, mitä te olette tästä mieltä. Eli pitäisikö rahoituskehyksiin saada uudenlaisia painopistealueita? Ainakin meidän kannalta me olisi tärkeää työstää sellainen asiakirja, joka voitaisiin varsinaisissa neuvotteluissa myöskin panna käytännössä täytäntöön. Kiitoksia. Ähm, kiitoksia puhujista. Eli Schlein sosialistiryhmästä ensin. Hän on varjoesittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia herra Rybik. On erittäin tärkeää, että tämä valiokunta tekee vahvan lausunnon Viime viikolla pääsimme yhteisymmärrykseen vuoden 2018 budjetista, joka valitettavasti ähm, luo hyvin huolestuttavan kuvan, kun äh, ryhdytään neuvottelemaan seuraavista rahoituspuitteista. Me näemme äh, leikkauksia humanitaarisessa avussa ja keskitytään ainoastaan turvallisuusprioriteetteihin ja EUn lähinaapurustoon. EU ei selvästikään katso kokonaiskuvaa. Vuonna 2050 Afrikan nuorisi tulee olemaan kymmenen kertaa äh, niin suuri kuin Euroopan pitkän aikavälin kehityksen investoiminen tarkoittaa myös Euroopan hyvinvointiin investoimista. Siksi me tarvitsemme kunnianhimoiset monivuotiset rahoituskehykset, jotka ovat linjassa YK on kestävän kehitysten tavoitteiden kanssa, josta keskustelimme tänä aamuna kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Ja meidän on vahvistettava tämä 0,7 prosentin sitoumusta BKTstä. Me voimme nostaa kattoja ylöspäin, koska uudet sitoumukset vaativat uusia määrärahoja. Tarvitaan johdonmukaista ja ennakoitavaa rahoitusta, jotta voidaan vastata eh, niihin haasteisiin, jotka syntyvät köyhyydestä, eh, ilmastonmuutoksesta muun muassa. Meidän on pidettävä erollassa kehitysyhteistyö turvallisuudesta. Turvallisuus- ja vakausohjelmat eh, voivat vaikuttaa myönteisesti kehitykseen, emme väitä päinvastaista, mutta ne eivät ole oikea tapa käyttää virallista kehitysapua. Meillä pitäisi olla erillisiä välineitä rauhanturvaoperaatioille on tärkeää, että kolme ja neljä otsakkeet ovat pois pöydältä nyt. Meidän täytyy välttää se, että kehitysyhteistyö liukuu kohti kotimaan etuja, erityisesti maahanmuutossa. Sitten Afrikka, siellä kaikki näyttää välineellistyvän maahanmuuttojen pysähtämiseen mm. kyse on omistajuudesta ja siitä, että meidän on nyt palautettava integriteetti humanitaariseen ja kehitysapuun ja vähennettävä ehdollisuutta. Meidän on tuettava kehitysmaita eikä palveltava EUn etuja aloilla, kuten turvallisuus ja maahanmuutto. Sitten Euroopan kehitysrahasto on suuri poikkeus budjetti yhtenäisyyteen, eikä se ole enää niin perusteltua. Meillä on paljon epävarmuutta, kotonun tulevaisuus, Brexitin vaikutus ja katot, mutta meidän täytyy todella harkita siitä huolimatta tätä tällä hetkellä. EUn ulkoisten rahoitusvälineiden yksinkertaistaminen on tarpeen, jotta voidaan lisätä johdonmukaisuutta ja yksinkertaistaa demokraattista valvontaa välineet, jotka ovat budjetin ulkopuolella, niitä pitäisi käyttää vain vähän aikaa ja tiettyihin tavoitteisiin. Hätärahastojen käyttö, esimerkiksi Madad-rahasto Syyriassa on ymmärrettävä, mutta köyhyyden ja ilmasto-ongelmien torjuminen Afrikassa ei ole mikään vähäinen lyhyen ajan ongelma välineiden luominen budjetin ulkopuolella pitäisi olla poikkeus. Uudet sitoumukset vaativat uusia määrärahoja, erityisrahastoja, jotta voidaan saada määrärahoja toistaisista lähteistä. Osoittaa aivan selvästi, että EU-määrärahat ovat riittämättömiä, jotta voidaan toteuttaa meidän sitoumuksemme. Tämä uusi ulkoinen investointisuunnitelma, sen pitäisi noudattaa avoimuusperiaatteita. Me emme kiellä yksityisen sektorin osallistumista kehitysyhteistyöhön ja kestävien kehitysten tavoitteiden saavuttamiseen, mutta meidän täytyy olla varovaisia ehdollisuus on taattava ja meillä täytyy olla ihmisoikeus, demokratia ja ympäristötakeet. Meidän on keskityttävä eh, pk-yrityksiin ja mikroyrityksiin eikä ylikansallisiin yrityksiin. Ei ole kyse pelkästään kasvusta, vaan kestävästä kasvusta ja ihmisten hyvinvoinnista. Meidän ensimmäinen ehdotuksemme menee tähän suuntaan ja odotan kovasti rakentavaa yhteistyötä herra Rybikin ja kaikkien varjoesittelijöiden kanssa. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Charles Görens liberaaliryhmästä. Oui, je tiens Kiitos. Haluan aluksi kiittää Rivike, että hän tavanomaisella kompetenssilla on käsitellyt tätä asiakirjaa. Me haluaisimme, että kehitysavulle varattaisiin tulevalla viisi tai seitsemänvuotiskaudella vuotiskaudella suurempi salkku – Parlamentti tätä ajatusta tukee, mutta jäsenvaltiot ovat tässä vastustamassa tätä. He antavat näitä rahoja ja laittavat meille kapuloita rattaisiin siinä vaiheessa, kun heidän pitäisi keksiä näitä vaihtoehtoisia rahoitusväyliä. Tässä jäsenvaltiot ovat heikko lenkki. Mutta sitten kun neuvoja olisi otettavissa parlamentilla, niin silloin he ovat kyllä tehokkaita ja osaavia. Tässä on muutama huolen aihe. Brexit ja sen talonsa rivivaikutukset. 2019 vuodesta lähtien eräs suuremmista kehitysavun maksajista ei enää ole EUn jäsen ja veräs suurimmista nettomaksajista lähtee pois ensinnäkin eurooppalaisen kehitysavun rahoittamisen suhteen. Ja lisäksi vaikutus siitä, että suuri nettomaksaja poistuu, niin – Tällä tulee olemaan merkittävät vaikutukset. Mikäli tämä kitsas suhtautuminen tulee jatkumaan, tämä jäsenvaltioiden kitsas suhtautuminen kaikkeen, niin kaikki eri rahoitettavat alat taistelevat toisinaan. Tutkimus ja maatalous, maatalous ja kehitysapu. Tässä tulee siis kaiken, kaiken suunnaton sekasorto ja niin tähän on oltava valmis. Toinen asia. Tässä on myös muita ongelmia edessä. Nimittäin komissio ei voi olla jatkossa. Kehitysrahasto on budjetisoitava. Komissio ei voi jatkossa olla tämä ainut kehitysapu kukkara. Mikäli EKR saisi oman talousarvion, niin tulisiko tämä lisäämään niitä varoja, joita Euroopan unionilla olisi käytettävissä kehitysapuun, vai tuleeko tämä vähentämään niitä määrärahoja, joita olisi muille rahoitettaville kohteille? Tässä on sama ongelma kuin Brexitin suhteen. Toivotan lykkyä pyttyyn sen suhteen, että miten nämä jo valmiiksi lievähän määrärahoja saavat politiikat saavat raho- saada rahoitettua. Olisi tärkeää, että päätöksenteko olisi sellaista, että ei aina keksitäisi keinoja vähentää tai olla antamatta lisää rahoitusta Euroopan unionille. On tiedettävä kaikista turvastettua ja tiedostettua kaikki esteet, joita on edessä, kun, ennen kuin monivettinen rahoituskehys hyväksytään. After. No, Mrs. Mrs. Mrs. Heidi, Heidi Hautala ja sitten edustaja Dornano. Uh, yeah, thank you, Chair. Um, Kiitoksia, arvo puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Rybisiä tästä luonnoksesta. Tätä tietenkin vielä täydennetään tästä tässä ei ole mitään väärää tässä tekstissä, mutta haluaisin täydentää sitä vain. Minua huolettaa nykyaikana se, että uskon kyllä, että komissio harkitsee aika lailla radikaalia kehitysyhteistyövälineiden uudistumista. Ja meidän pitäisi olla tässä mukana. Minä yritin kantaa korteni kekoon tässä kertomalla asiasta jäsenvaltioiden parlamentaarikoille. Ensinnäkin me tarvitsemme lisää joustavuutta. Sitä kaivataan, humanitaarinen kriisi, niitä on niin paljon, että me tarvitsemme jousta, joustovaraa. Mutta mitäpäs pidemmän aikavälin suhteen? Jos käy niin, että komissio toden totta sekoittaa erinäisiä välineitä ja helpottaa siten niiden käyttöä ennalta määräämättömiin tehtäviin, niin miten käy oikeusperustalle? Siitä meidän pitäisi nyt täällä keskustella. Ja pahoin pelkään, että näin yritetään saada kolmos otsake ja sisäinen turvallisuus ja nelonen ulkoinen ulottuvuus sekoitettua. Meillä on olemassa maahanmuuttoon liittyvät kysymykset, sotilas turvallisuus, mutta kyllä parlamenttina ja valiokuntana meidän on pidettävä kiinni peruskriteereistä, jotka liittyvät kehitysyhteistyöhön ja sen pidemmän aikavälin tavoitteisiin. Tietenkin humanitaarinen humanitaarisen työn varattava budjetti pitää aina taata, mutta jos katsotaan nyt tätä kollega Rybihin tekstiä, niin vähiten kehittyneet maat tarvitsevat virallista kehitysapua. Siitä ei voida luistaa ei yhtään. Ja meidän on korostettava johdonmukaista kehitysyhteistyöpolitiikkaa, kestävän kehityksen tavoitteet, niitä pitää vaalia kaikissa komission töissä, kaikilla politiikan aloilla. Aamulla panin merkille, että brittikollegamme Westminsteristä ker- puhui jo Britanniasta ja Euroopasta. Ja se veti kyllä minut surulliseksi. Me tarvitsemme nyt ihmettä ja meidän täytyy pysyä mahdollisimman lähellä yhdistynyttä kuningaskuntaa ja päinvastoinkin, sillä vastaavanlaisia ajatuksia meillä on sen suhteen, miten kehitysyhteistyötä olisi jatkossa kehitettävä. Ja mitä tähän kattoarvoon tulee, niin olen kollegoiden kanssa aivan samoilla linjoilla. Tarpeet vain kasvavat kasvamistaan, ja jos Eurooppa haluaa säilyttää arvokkuutensa, niin kyllä meidän täytyy nostaa näitä kattoarvoja. Se on kiistaton fakta. Niin kuin kollega Görens totesi, sanoit jotain sen suuntaista, että me olemme nyt matkalla kohti myllerryksiä. Katsokaa ilmastonmuutosta. Aamulla espanjalainen kollegamme viittasi ilmastonmuutoksen vaikutuksista Iberian niemimaan alueella. Eli kyse on vain alusta ja nyt on tartuttava tähän tilaisuuteen ja ilmastorahoitukseen ja meidän täytyy saada myöskin Yhdysvallat tähän mukaan. Mutta uskon kyllä, että meidän pitää avoimessa hengessä keskustella komission kanssa näistä uusista radikaaleista ajatuksista eri, näiden erinäisten kehitysyhteistyöhön liittyvien välineiden soveltamisesta. Tästä keskustellaan myöhemmin. Ensin keskustelemme äh, tästä monivuotisista rahoituskehyksistä ja sitten myöhemmin tästä, mutta kyllä meillä on äh, suuria keskusteluja nyt tällä hetkellä. Äh, seuraava puhuja on Mireille Dornano. Tämä taitaa olla ensimmäinen kerta, että puhutte täällä, joten tervetuloa. Kiitos, olen uusi valiokunnassanne ja toivottavasti pystyn täällä työskentelemään kokonaisvaltaisesti. Haluan kiittää Rybigiä hänen hyvästä työstä. Minä tulen sitä rikastutua aina muutamalla tarkistuksella. Mikäli 19 19 kestävän kehityksen tavoitteen täytäntöönpano ovat prioriteetteja, niin ennen kaikkea kyseessä on valtioiden sitoumus, mutta myös eri toimijoiden sitoumus, eri yhteisöt, yhdistykset ja yritykset sitoutuvat näihin Euroopan unionin panos ei voi korvata jäsenvaltioiden panosta, jotka ovat parhaassa asemassa siinä, että nämä tavoitteet pannaan täytäntöön. Mitä tulee Euroopan unionin apuun panna nämä tavoitteet täytäntöön kehittyvissä maissa, niin on tärkeää, että kiinnitetään huomiota taloudellisiin panoksiin, joita tässä on mukana tässä yhtälössä vesi, ravinto, terveys ja koulutus, infrastruktuuri, energia ja teollisuus ovat kaikki tärkeässä roolissa. Mitä tulee innovaatioihin ja hallintoon, näitä on edistettävä ilman, että unohtaa kaikkein tärkeimmät prioriteetit. Olen yhtä mieltä siitä, että julkinen kehitysapu voisi helpottaa mm, yhteisrahoitusta. Tämä on lähestymistapa, joka on suotava. Inhimilliset katastrofit ovat sellaisia, että olisi tärkeää, että vastuuhenkilöt joutuisivat maksumieheksi eivätkä syytymät kansalaiset – on sopimatonta, että Brexitia syytetään siitä, että menetetään kehitysyhteistyövaroja. Ei ole syytä ottaa näinkin tärkeää osa-aluetta lyömäaseeksi, jotta syyllistetään Britannian kansalaisia Brexitistä. Um. Firstly, the whole issue. Kiitoksia. Haluaisin sanoa muutaman sanan itsekin. Ensinnäkin koko tämä kysymys siitä budjetin ulkopuolisuudesta. Tiedämme, että yhä enemmän näitä erityisrahastoja perustetaan. Ehkä äh, on ihan perusteltua luoda tällaisia rahastoja budjetin ulkopuolelle, jos näkisimme, että ulkopuoliset elimet laittavat sinne määrärahoja. Mutta jos budjetin ulkopuolella on äh, tällaisia välineitä, joissa on pelkästään EU-määrärahoja, niin sitten siitä ei ole mitään hyötyä, jos meillä on näitä äh, rahastoja ilman demokraattista valvontaa. Kohta viisi mm, Euroopan kehitysrahaston budjeti budjetisointi. Tämä tärkeä äh, kohta siinä on se, että budjetisointi siinä tapauksessa, jos äh, Euroopan virallinen kehitysapa nousee jos meillä ei ole takuita siitä, että kattoa nostetaan, niin sitten voi olla hyvin vaarallista ottaa tämä osaan budjettia, osaksi budjettia, koska sitten voi käydä niin, että syntyy todellinen leikkaus. Ja sitten Brexitistä. En nyt halua tässä syyttää ketään, mainitsen vain muutamia faktoja. Yhdistynyt kuningaskunta maksaa noin 15 prosenttia kehitysrahastosta, noin 5 miljardia euroa ja 10 prosenttia tulee yhdistyneestä kuningaskunnasta ja 700 miljoonaa ähm, humanitaarisessa avussa, joten kun yhdistynyt kuningaskunta lähtee, niin sitten tulee aukko budjettiin. Charles Görent puhui tästä. Minä toivon, että joulun jälkeen meillä on sopimus niin, että voimme mennä neuvottelujen toiseen vaiheeseen ja sitten voimme keskustella Euroopan unionin ja yhdistyneen kuningaskunnan tulevista suhteista. Ja voi olla, että yhdistynyt kuningaskunta, joka on suuri kehitys, yhteistyön lahjoittaja ainoa, jolla on lainsäädännössä merkittynä tämä 0,7 prosenttia, että se löytää jonkun tavan tehdä yhteistyötä. En tiedä, miten se toimii, en voi puhua hallitukseni puolesta, mutta olisi järkevää tehdä yhteistyötä. Ja siksi äm, demokratia kehitysrahastosta voitaisiin puhua, mutta tietenkin EUn täytyy tehdä jonkinlainen ele tässä suhteessa. Tämä on erittäin tärkeä asia. Meidän on keskusteltava kehitysrahastosta, miten komissio näkee tämän. Suurin ongelma tulee olemaan mm, kokonaiskatto. Tämä alkaa 2021. Tämä tulee olemaan kestävän kehitysten tavoitteiden budjetti, kun tämä rahoitus kausi päättyy, niin sitten melkein myös kestävän kehityksen tavoitteiden kausi on päättynyt. En näe täällä muita puheenvuoroja, mutta nyt komission edustaja kertoo meille, mitä komissio ajattelee tällä hetkellä. Madam Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ihan muutama huomio tähän luonnoksen liittyen ja siihen, mitä edustajat täällä ovat todenneet. Ensinnäkin seuraavaa. Tuleva MFF tarjoaa melkoisia mahdollisuuksia pohtia unionin kansainvälisiä sitoumuksia. Ja niin kuin täällä todettiin, Agenda 2030 ja kestävän kehityksen tavoitteet tulevat tässä yhteydessä mieleen. Viittaisin tässä Addis Abeba tapahtumiin. Mehän siellä sitouduimme virallisen kehitysavun osalta 0,2 prosentin tavoitteeseen vähiten kehittyneiden valtioiden osalta – Nämä ovat kollektiivisia tavoitteita, mutta tämä ei liity vain ainoastaan EU-hun, vaan myöskin jäsenvaltioihin. Mutta tärkeänä pidättekö sitä, että tämä liittyy myöskin unionin vastuuseen. Eli seuraavien monivuotisten rahoituskehyksien kehittäminen tarjoaa todellisia mahdollisuuksia kansainvälisellä näyttämällä esitettyjen visioiden toteuttamiseksi. Ja miten aiheeseen liittyen eurooppalaisessa kehitysyhteistyöhön liittyvässä konsensuksessa on sanottu. Ja sitten keskustelusta budjetointiin liittyen. Viittaan tässä siis rahastoihin teksteissänne puhutaan itse volyymista ja katosta ja kunnianhimon tasosta. Ja yhtä lailla haluaisin ottaa esille muutamia asioita tähän liittyen. Ensinnäkin varannot, jotka meillä tällä hetkellä on käytettävissämme ja joustovara ylipäätään. Nykyinen kehitysyhteistyörahasto, sen varannon osuus oli noin 20 prosenttia ja se on melkoinen puskuri. Voidaan puuttua uusiin prioriteetteihin Mehän tiedämme, että me emme voi koskaan tietää, mitä tulevan pitää, joten nämä varat on varattu tämän tyyppisiin ennalta odottamattomiin toimiin. Ja nyt täytyy pohtia, että miten jatkossa näitä, tätä varantokysymystä käsitellään. Ja toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, liittyy siihen, että rahaston nykyvälineet eivät välttämättä sovi yhteen uuteen budjettiin. Viittaan tässä tiettyihin menoeriin, jotka on rahoitettu Afrikka erityisrahastosta. Eli tietyt tekijät juridisesti katsottuna ei voitaisiin hoitaa talousarvion kautta. Ja sitten herääkin kysymys, että mitä näiden menojen osalta pitäisi tehdä, mitä voidaan hoitaa unionin budjetin ulkopuolella. Tämä liittyy muun muassa turvallisuuteen ja puolustukseen. Ja sitten vielä kolmas asia, jonka haluaisin ottaa esille, se liittyy välineiden arkkitehtuuriin. Uuden lähestymistavan kautta, jos nyt otetaan nykytilanne, jossa meillä on lukuisia rahoitusvälineitä. Meillä on nel, nelosotsakkeessa 15 eri rahoitusvälinettä, 15 eri oikeusperustaa. Ja kakkosotsakkeessa, luonnonvaraotsakkeesta löytyy kuusi kertaa enemmän, joten nelosotsakkeesta löytyy hyvin paljon erilaisia välineitä ja se ei välttämättä ole omiaan tehostamaan kehitysyhteistyöhön, kehitysyhteistyötä. Se hankaloittaa toimintaa, joten nyt pohditaan myöskin sitä, että miten voisimme ikään kuin virva, virtaviivaistaa olemassa olevia välineitä, ottaen huomioon tulevalla rahoituskaudella sovellettavia ohjelmia. Eli että meillä olisi riittävän paljon joustovaraa tarjolla ja vähemmän tätä monimutkaisuutta. Eli siinäpä oikeastaan lyhy- kaikessa lyhykäisyydessään omat huomioni tähän liittyen. Kiitoksia. Paul Rybik. Niin, minä haluaisin sydämesti kiittää näistä kommenteista, jotka olivat minulle erittäin hyödyllisiä. On varmaankin kyse siitä myöskin kehityspolitiikan saralla, että löydetään eurooppalainen lisäarvo miten Euroopan unioni suhteessa kansalliseen apuun voi tarjota lisäarvoa. Me kaikki tiedämme, että tämä aiheuttaa myös suuria kustannuksia kansallisella tasolla, jos me emme tee yhteistyötä, joten kyllä subsidiariteettiperiaatteenkin alalta tässä löytyy ratkaisuja. Ja Brexit taas voi myös olla mahdollisuus luoda yhtä, uutta yhteistyötä uudelta pohjalta uusin painopistein ja me tulemme sitten näkemään millaiseksi rahoitus muodostuu. Minä toivoisin, että Brexit-maksut Euroopan unionille otettaisiin mukaan monivuotisiin rahoituskehyksiin. Eihän voida olettaa, että Iso-Britannia hoitaa tämän yhdellä maksulla, vaan se varmaan jakautuu useammalle vuodelle ja siksi näitä maksuja voitaisiin nähdä omana varana, mikä sitten taas tarjoaisi kehityspolitiikalle uusia mahdollisuuksia. Minä en näe asiaa vain kielteisesti. Me tulemme tekemään kovasti työtä asian parissa seuraamme tätä linjaa ja huomasin puheenvuoroista, että meillä on yhteinen tavoite. Sitten voimme myös monivuotisessa rahoituskehyksessä saavuttaa sen, että Euroopan unionilla voi olla vahvempi rooli. Kiitoksia. Um, thank you, thank you very much for that. Kiitos oikein paljon. En näe Onko meillä tarkistusten jätön määräaikaa? Niin. Heidi, haluaisitko lisätä jotain vielä? Haluaisitko sanoa jotain? I, I, I listened with the... Uh, minä kuuntelin suurella mielenkiinnolla komission vastausta. Ja en minä sano, että välineiden virtavivastaminen olisi väärin, mutta olen sitä mieltä, että se on tehtävä äärimmäistä varovaisuutta noudattaen. Mikäli halutaan mm, kehitysavun tehokkuuttaan parantaa, niin se ei voi tapahtua ihan, ihan miten sattuu. Olisi kiva kuulla komissiolta, onko vaikutusten arviointi ja analyysiä, jota on tehty asiantiimoilta. Niin halusin kuulla, onko vaikutusten arviointia tekeillä ja onko parlamentti tai tämä valiokunta mukana näissä aikaisen vaiheen keskusteluissa? Komissio. Ähm. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Ensi vuoden komission työohjelmasta on luettavissa, että toukokuussa – ehdotukset seuraavia välineitä varten valmistellaan ottaen huomioon paremman sääntelyn periaatetta. Arviointeja on toteutettu välineiden keski väliajan arvioinnin yhteydessä ja myöskin vaikutusanalyysi valmistellaan ja siitä kerrotaan yhdessä komission ehdotuksen kanssa. Ja tietenkin parlamentikin kanssa tähän liittyen voidaan sitten myöskin ajatuksia vaihtaa. Kiitos oikein paljon, paljon. Tarkistusten jättämisen määräaika on 6. joulukuuta kello 12, eli kaksi viikkoa kello 12 ja sitten äänestämme 24. tammikuuta. Kiitoksia oikein paljon kollegat, kiitos Paul Rybikille ja komissiolle tästä. Nyt menemme erittäin tärkeään kohtaan esityslistassa, kohta 14, humanitaarinen tilanne Karibian alueella viimeaikaisten hurrikaanien jälkeen. Ja meillä on vieraita, jotka tulevat tänne korokkeelle, joten odotetaanpa minuutti, että he pääsevät tänne. Okay, colleagues, we're moving on to item 14, and as I said, it's very... Selvä kollegat, menemme esityslistan kohtaan 14, se on erittäin tärkeä kohta. Jos ne, jotka haluavat lähteä, lähtisivät, mutta monet ihmiset seuraavat tätä ähm, netistä. Tiedän sen, koska olen saanut sähköpostia ihmisiltä, jotka ovat kiinnostuneita tästä. Meillä on ollut hirveitä hurrikaaneja Karibian alueella, Irma-hurrikaani ja sitten Maria joten meillä on ollut joitakin maita, joissa saaret ovat olleet täysin tuhoutuneita. 95 prosenttia San Martanin äh, alueesta äh, tuhoutui. Joskus kun puhumme tämän tyyppisistä kauheista luonnonkatastrofeista, me näemme ne uutisissa, mutta sitten seuraavana päivänä ne eivät enää olekaan uutisissa. Haluaisimme kuitenkin, että nämä pysyisivät uutisissa, koska me tiedämme kahdenvälisistä kontakteista, kuinka hirveää tuhoa tämä on aiheuttanut Karibialla. Ja nyt EU haluaa auttaa näiden saarivaltioiden jälleenrakentamisessa. Tänään on suuri laajoittajakonferenssi New Yorkissa ja tiedän, että komission jäsen Neve Minvitsa on siellä, joten meidän keskustelumme tulee juuri oikeaan aikaan. Tämä on erittäin tärkeä alue. Meillä on vahvat historialliset suhteet näihin maihin ja alueisiin, ja osa näistä alueista on osa Euroopan unionia, joten olemme erittäin iloisia, kun meillä on täällä puhuja, joka edustaa Itäisen Karibian valtioita, ja sitten meillä on myös ECO- ja DEFCO-pääosasto täällä. Mutta aloitan Karibian edustajasta, Rova Charlene Shillingford McClellan, joka on itäisten Karibian valtioiden ja edustustojen vastuuhenkilö Euroopan unionin lähetystössä, lähetystössä täällä Euroopan unionissa. Ja te siis vastaatte useamman valtion kysymyksistä ja kuulemme nyt teidän näkemyksiänne ja sen jälkeen kuulemme äh, eco pääosastolta ja DEFCO-pääosastolta. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon, että sain puheenvuoron ja kiitos kutsusta puhua tästä tärkeästä aiheesta tänään. Haluan tuoda teille lämpimän tervehdyksen Karibialta, vaikka ilma ei siellä kovin vastaanottavainen ole viime aikoina ollutkaan. Minä edustan itäisten Karibian saarten edustustoa. Me edustamme neljä maata Belgiassa. Ja Karibialla kuulumme kymmenen maan liiton, johon kuuluu myös ei-itsenäisiä maita, erinäisiä yhdistyneen kuningaskunnan osia ja myös Martinik, joka on osa Ranskaa, kuuluu tähän kymmenen maan itäisen Karibian maan liittoon. Hurrikaanit ovat asioita, joita me katsomme ilmastonmuutoksen kautta, joten kerron teille ilmastonmuutoksen vaikutuksesta nimenomaan tästä näkökulmasta ja kerron, kuinka tämä on vaikuttanut velkaamme ja kuinka tämä on vaikuttanut meidän alati jatkuvaan haavoittuvaisuuteen. Asia on ollut uutisissa että tiedätte tästä ja Eko kertoo tästä humanitaarisesta kokemuksesta, jota minä kerron, mitä me olemme kokeneet ja kuinka se on vaikuttanut meihin. Me olemme korkean riskin alue. Joka vuosi on korkea riski trooppiset myrskyt, eh, hurrikaanit, tulvat, maavyörymät, merenpinnan nousut, mutavyöryt, erosio ja niin poispäin. Monet saaret menettävät rantaviivaa useita kilometrejä, kun se ainoastaan se vajoaa meren. Minä olen Dominikan saarelta ja siinä vaiheessa, kun hurrikani Maria iski, niin me olimme juuri selvinneet 2005 vuoden trooppisesta myrskystä Erkasta, joka todellakin vaikutti saareen. Tämä sade oli silloin suurempi, suurin ongelma. Meillä oli ollut suuri Kuivuus. Maa oli kuivunut, sade meni suoraan maahan, tähän kuivuneeseen maahan ja valoi suoraan mereen. Antiguan ja Barbudan osoi nämä myrskyt. Ja silloin me opimme tiettyjä asioita. Meillä oli ruokavarastoja ja lähetimme näitä äh, meidän e- elintarvikevarastoja Barbudalle. Barbuda, kuten te tiedätte, on nyt asumaton. On ensimmäinen kerta 300 vuoteen, kun siellä ei ole asukkaita. Ja viikko sen jälkeen, kun Dominika oli lähettänyt avu, avustuksena kaikki varastonsa, elintarvikevarastonsa, niin Maria osui sitten Dominikaan, ja me olemme täysin puolustuskyvyttömiä, kun myrsky kohtasi. Mitä tulee Karvian saarten tilaan tässä vaiheessa, niin kyse on siitä, mihin saareen myrsky ei osunut. 17 saarta oli sellaisia, että sekä Maria että Irma osuivat niihin Alankomaiden, Yhdysvaltojen, Ranskan, Iso-Britannian saaria ja myös itsenäiset valtiot. Kaikki kärsivät. Nyt puhun asiasta, joka ei usein ole esillä kansainvälisesti. 1990 2015 320 myrskyä on osunut Karibialle ja velkaa on kertynyt miljardeja. Kyseessä on yksi velkaantuneimmista alueista – 49 miljardia euroa on velkaa ja 31 miljardia liittyvät jälleenrakentamiskustannuksiin. Kerron tästä nyt hieman. Meidät koetaan keskituloisiksi maiksi BKT per henki, ja me usein vastustamme tätä, koska ei ole järkevää. Mikäli koko saari voidaan tuhota neljässä tunnissa, niin kuinka on mahdollista, että voi olla keskituloinen? Ja halusin nostaa tämän esiin, koska tämä liittyy tähän ottanut huomioon nämä teidän muut keskustelut. Tämä voi olla hyödyllistä, kun jatkatte keskustelua ilman, että me, me emme ole, me olemme läsnä. 31 miljardia liittyy jälleenrakentamiseen ja siihen liittyviin kustannuksiin. Aina kun hurrikaani osuu, me emme täysin rampaudu, vaan otamme lainoja, että saadaan tie rakennettua tai satama rakennettua. Sen Kitsin alueen saareen osui hurrikaani. Eräs satama oltiin juuri avaamassa, tällainen marina-alue, sitä ei ole vielä avattu, niin se tuhoutui täysin. Se on rakennettava uudestaan. Tämän tyyppisiä ongelmia koetaan. Me menetämme rakennettuja hyödykkeitä, sitten on rakennettava uudestaan ja sitten hurrikaanit tuhoavat ne välittömästi. Joten on muistettava, kuinka loputtoman haavoittuvia me olemme. Tämä on aivan silmiinpistävää, tämä meidän loputon haavoittuvaisuus. Kerron tästä velkaasteesta saarillamme. Ja haluan kertoa teille, että meillä on kymmenen maata, joilla on yli 60 prosenttinen valtiovelkaisuus BKT, kaksi maata, joilla on yli 90 prosenttinen ja kaksi maata, joilla on yli 120 prosenttinen velka-BKT-suhde. Monet maat ovat tuhoutuneet vuositoisensa jälkeen, joten me luetamme kumppaneihimme jälleenrakentamisen suhteen. Me olemme myös neuvottelemassa postkotonuun kotonu asentiimolta kotonuun muilla mailla ei ole velkaa niin paljon kuin meillä. Saharan etelänpuolisessa Afrikassa on 59 prosenttia 59 prosenttia prosenttinen velka suhteessa BKT, joten meillä tämä velka on erittäin korkea. Hurrikaanista vielä. Syyskuussa oli kaksi kategorian viisi hurrikaania, jotka vaikuttivat meihin kahden viikon sisällä. Tämä on ennennäkemätöntä. Myös hurrikaani Maria, joka oli nopeasti intensifioiva, intensifioituva hurrikaani, joka muuttui ensimmäisen kategorian hurrikaasta viidennen asteen kategoriaksi 20 tunnissa. Aiemmin on nähty, että hurrikaani siirtyy toisesta kategoriasta neljänteen, mutta nyt nähtiin jotain aivan huikaisevaa. 90 prosenttia Dominikan kaikista äh, rakennuksista tuhoitui. Antikolla on sama tilanne ja Saint Martinissa on sama tilanne. Minun vanhempien talo on ilman kattoa. Toki on äh, sellaisia ihmisiä, joiden talot ovat liikkuneet kokonaan äh, toiseen paikkaan, on taloja, jotka ovat romahtaneet jokin. 95 prosenttia väestöstä on ilman sähkö- ja vedenpuhdistusjärjestelmät eivät ole kunnossa ja monet asukkaat ovat sisäisesti paossa. Saman pätee esimerkiksi britannian Neitsytsaariin, Samartaan, Barbuda on tyhjä ensimmäistä kertaa 300 vuoteen. Vaikutus meihin, jos voisin kertoa tästä lyhyesti, niin 90 prosenttia meidän infrastruktuurista on kärsinyt 100 prosenttia maataloudesta, puhtaana pito, metsänhoito, kalastus, ravinto, vesi ja niin poispäin. Tämä metsänhoito on tärkeä asia. Ekoturisteja on paljon. Dominikan saarelta, jossa minä olen, niin meidän saari on brändänyt itsensä luonnon lomakohteeksi. Meillä on suojelut sademetsät. Meillä on myös suojeltuja vesialueita ja meillä on nyt Unescon perintökohde 20 vuotta jo. Meillä ei ole ketjuhotelleja, meillä ei ole suurta lentokenttää, meillä on kaksi suurta hotellia Karibian mittakaavassa. Meillä on vieras majo ja yksityistä majoitusta. Me emme kaada puita kaupallisiin tarkoituksiin. Ja me myös viilenemme ympäristöä. Me kannamme kortemme kekon ilmastonmuutoksen suhteen, mutta muiden toimet ovat asettaneet meidät ilmaston muutoksen vastaisen taistelun keskiöön. Pääministerimme sanoi tämän New Yorkissa viime kuussa ja tässä kuussa Bonnissa. Karibian maat eivät ole millään tavoilla kantaneet korteaan kekkoon ilmastonmuutokseen, kasvihuonekaasupäästöihin – siten, että ilmasto olisi näiden takia noussut, mutta silti ne maksavat kovimman hinnan. Meidän on suojeltava luontomme. Me suojelemme luontomme, mutta silti meidän luonto tuhotaan kokonaan. Ja siksi me pyrimme luomaan kumppanuussuhteita EU-maiden ja muiden maiden kanssa. Tässä on kova inhimillinen, sosiaalinen ja taloudellinen hinta. Yrityksiä suljetaan. Talouden toiminta keskeytyy kokonaan, työpaikkoja menetetään – matkailuala kärsii, terveys kärsii, vedessä leviävät bakteerit, lääkkeitä ei ole riittävästi. Meidän saarella on ollut eniten yli satavuotiaita, mutta nyt ne kuolevat eivät myrskyn takia, vaan – myrskyn vaikutusten takia lääkkeitä ei ole riittävästi. Lääkkeitä ei pystytä turvallisesti säilyttämään. Haasteet ovat melkoisia ja ne ovat inhimillisiä, sosiaalisia, terveydellisiä. Karibia on kauttakulkumaa huumeille ja me emme pysty suorittamaan valvontaa. Kaikki tämä valvontatyö kärsii, turvallisuusulottuvuus kärsii. Lisäksi biodiversiteettimme on miltei tuhoutunut. Monet puut kärsivät, kasvit, viljeläimet kärsivät. Monet eläimet kuuluvat sukupuuttoon ja biodiversiteettimme kärsin. Tässä on muutamia ongelmia, joita me olemme joutuneet kohtaamaan. Päätän puheenvuoroni tähän ja kuten sanoin, niin humanitaarisesta avusta tullaan puhumaan myöhemmin. Haluaisin kuitenkin lopuksi nostaa esiin muutamia avainasioita, jotka liittyvät meidän äärimmäiseen haavoittuvaisuuteen. Me olemme jälleenrakennus noidan kehässä. Meidät luokitellaan keski tason maiksi, mutta me emme kyllä vastaa tätä muottia. Antigua oltiin nostamassa korkean tulotason maaksi ja Barbuda tuhoutui muutamassa tunnissa, niin eihän tätä voi sanoa korkean tulotason kehittyneeksi maaksi, kun maa on niin haavoittuvainen. Meillä on äärimmäisen korkea velkaaste, joka liittyy jälleen rakentumiseen, joka on tapahtunut viimeisten 30-40 vuoden aikana meillä on ollut eh, budjeteissa tilaa, niin sen takia me olemme itse joutuneet rahoittamaan jälleen arvioinut. Ja tämä julkinen kehitysapu, vaatimus, jota OECD peräänkuuluttaa, niin se ei kyllä oikein ole kestävällä pohjalla. Toivottavasti tämä keskustelu johtaa jonnekin. Minulla on nyt pääministeri Skeritsin puheesta muutama sana. Me olemme etulinjassa ja tämä ei ole vertauskuvallinen lause, vaan me olemme hautamassa kuolleita, me hoivaamme, hau, olemme haavojamme ja pyydämme apua. Näihin sanoihin minä päätän puheenvuoroni. Eli ole kysymyksiä, kiitos. Um, Kiitoksia oikein paljon tästä Kollegat, jotka tulivat myöhässä, kuulivat nyt, että Barbuda on asumaton ensimmäistä kertaa 300 vuoteen johtuen hurrikaanista. Ja me tiedämme, että Pariisin keskustelut ilmastonmuutoksesta ovat keskustelun alla. Minä olin muutama vuosi sitten Dominikianissa tasavallassa. Se on eh, todella kaunis saari. Ja nyt meidän on katsottava, miten pystymme uudelleen rakentamaan näitä yhteisöjä. Ensin ekopääosasto herra Landgraf. Me olemme hiukan jäljessä aikataulussa, myös voisitte pitäytyä pääasioissa. Ei pitkää alustusta, vaan mitä nyt tapahtuu. Se olisi hienoa. Kiitoksia. Eh, good afternoon. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia hyvät jäsenet. Minä olen Martin Landgraf, olen äh, virkaa tekevä äh, yksikön päällikkö äh, ekopääosastossa, joka vastaa asiasta Latinalaisesta Amerikasta, Karibiasta ja Tyynestä merestä. Ja haluaisin lyhyesti puhua Euroopan unionin vastauksesta tässä juuri kerrottiin tästä hirveästä hurrikaanista yli 90 kuollutta ja miljoonat kärsivät vesi- ja viemärijärjestelmä, sähköjärjestelmä ovat, on rikki, monet kodit tuhoutuneet. Ekon hätäapukoordinointi keskus seuraa tilannetta maailmanpallolla 24 tuntia päivässä seitsemän päivää viikossa, joten me olemme hyvin läheisesti seuranneet tätä hurrikaania ja sitä, miten se liikkuu. Me olemme myöskin humanitaariset asiantuntijamme valmistelleet lähettämään paikan päälle, katsomaan näitä saaria. Tämä oli suuri haaste, koska niin monet saaret ovat tässä alueella mukana ja monia saaria ei ole vaikea, ei ole helppo saavuttaa erityisesti, kun on kyse Maria-hurrikaanin tuhoista. Sitten meillä oli koordinaattorikokous jäsenvaltioiden kanssa, ja menee yksityiskohtiin, koska nyt avainasemassa on meidän antamamme apu. Humanitaarisessa rahoituksessa melkein kolme miljoonaa euroa on tarjottu. Tämä rahoitus tuli vaiheittain. Olemme antaneet kansainvälisen punaisen ristin ähm, hätärahaston Kuuballe, Antigalle, Barbudalle ja monille muille alueille, samoin Dominikassa tasavallalle ja Kuuballe. Antigua ja Barbuda, ne ovat olleet avun pääsaajia. Tämä johtui myös siihen, että ...265 000, 265 000 ja 1,2 miljoonaa ihmistä, äh, jotka on kaikki nämä määrärahat vapautettu syyskuussa. Me olemme myöskin äh, toimineet, äh, meillä on aktivoituna ähm, Euroopan ähm, pelastuspalvelutiimi, joka on mennyt paikalle. Sinne on yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Belgia ja Alankomaat ollut mukana. Ja tämä apu on äh, sisältänyt erilaista, erilaista apua. On ollut vedenpuhdistusyksikkö, logistiista äh, ja kuljetusapua tarjottu äh, myöskin telttoja ja muunlaista apua on viety paikan päälle. Tässä pähkinänkuoressa, millaista humanitaarista apua olemme antaneet, voin sitten mennä yksityiskohtiin kaikesta tästä avusta, mutta yksi asia, joka on erittäin tärkeä minulle myöskin tässä kontekstissa, on se, että aivan ensimmäisestä päivästä lähtien olemme tehneet hyvin läheistä yhteistyötä kehitysyhteistyökollegojen kanssa kohdistaaksemme apumme ja varmistaaksemme, että sitten siirrytään varhaisen jälleenrakennusvaiheeseen. Olen erittäin iloinen siitä, että tämä on toiminut erittäin hyvin ja omalta osaltani niin voin sitten mennä myös yksityiskohtiin. Olemme siirtymässä tähän siirtymävaiheeseen, jossa keskitytään terveydenhuoltoon ja hyvin asumiseen, erityisesti Kuubassa, mutta myös Antigualla ja Barbudalla. Voisi mennä yksityiskohtiin myöhemmin, jos haluatte, mutta nyt haluaisin antaa puheenvuoron kollegoilleni. Niin DEFCO-pääosastosta, jotta he voisivat kertoa näkemyksensä kehitysnäkökulmasta myös huomioon ottaen tämänpäiväisen New Yorkin konferenssin. Kiitoksia ja kestävyyden rakentaminen tietenkin tärkeää nyt ja DEFCO pääosat saa nyt puheenvuoron. Very much. kiitoksia. Olen Karin Jansen DG DEFCOssa vastaan latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen maiden kanssa harjoitettavasta yhteistyöstä. Kuten sanottiin, komission jäsen Mimitsa on New Yorkissa korkean tason lahjoittajakokouksessa, joka on YK ja Karikomin järjestämä juuri jälleenrakentamisen vastustuskyvyn lisäämiseksi hurrikaani-iskujen jälkeen. Lahjoittajakokous järjestettiin kolmelta. Ja voin kyllä sanoa, että komission jäsen Mimitsa tulee ilmoittamaan EUn puolelta suuresta avustuspaketista noin reilut 300 miljoonaa euroa aluemaiden tukemiseksi, tärkeimpien asioiden kuntoon hoitamiseksi näiden hurrikaanien jälkeen. Tämä tukipaketti kattaa olemassa olevien ja suunniteltujen hankkeiden toteuttamisen ja rahoituksen. Me olemme nopeuttaneet varojen vapauttamista, uusiakin ohjelmia, jotka ovat olleet suunnitteilla, niin niiden toteuttamista on nopeutettu, mutta pakettiin kuuluu myöskin yli 60 miljoonaa euroa uutta rahaa kehitysrahasto varannoista keski- ja pitkäaikavälin toiminta on meillä päällimmäisenä mielessä. Humanitaarinen apu lyhyemmällä aikavälillä hoidetaan kollegamme salkun kautta. Tietenkin teemme kahdenkeskistä yhteistyötä pahiten kärsineiden maiden kanssa, Antigua, Barbuda, Kuuba, St. Nevis. Tarkoituksena on selviytyä tilanteesta, aloittaa uudelleen rakentaminen, saada taloudellinen toiminta taas jaloilleen ja sitten alueellisella tasolla – unioni lähtee tarjoamaan pidemmän aikavälin tukea ja parantamaan vastustuskykyä. Se tulee olemaan yksi keskeisimmistä pidemmän aikavälin tavoitteista aluetasolla. Tätä asiaa täytyy tarkastella aluetasolta varmistaa, että alueella tehokkaasti toimineet tahot saavat riittävästi tukea käyttöönsä, kuten CDMA. Eli katastrofin jälkeisistä toimista vastaava yksikkö. Eli tätä yksikköä tuetaan pidemmän aikavälin vastustuskyvyn vahvistamisen hengessä. Kuten me täällä jo kuulimme Schlingford McClimonilta, tarkoituksena on pyrkiä välttämään sellainen tilanne, että jokaisen hurrikaanin jälkeen pitäisi kaikki rakentaa taas tyhjästä. Yritetään löytää myöskin innovatiivisia rahoitusvälineitä, vakuutusjärjestelyjä käytetään. Tietenkin nyt, jos koskaan tarvitaan yksityisen sektorin tukea, mutta EUlla on keskeinen rooli suurena lahjoittajana tällä alueella. Enempää tietoa en voi tässä vaiheessa tarjota, mutta jos toivotte, niin sitä kyllä löytyisi, mutta halusin tässä vaiheessa vain kertoa näin yleisemmin unionin toimista keskipitkän ja pitkän aikavälin toimista jälleenrakentamisen ja vastustuskyvyn parantamiseksi. Kiitoksia. Nyt kollegat voivat esittää kysymyksiä. Edustaja Ponga, ei anteeksi, ensin Enrico, Enrique Guerrero. Herra Guerrero on meidän pysyvä esittelijämme humanitaarisesta avusta. Enrique. Gracias los tres por... Kiitoksia, kiitoksia kaikille kolmelle näistä tiedoista, joita meille annoitte. Kiitos myös tästä intohimoisesta tavasta, jolla te puhutte aiheesta. Niin, espanjaksi kun puhuu, on monta illa alkavaa sanaa, nämä tapahtumat, incidenteissä, niiden vaikutus, impact. Täällä todettiin, että kahden viikon sisään koettiin kaksi tuhoisinta hurrikaania pitkän aikaan. Tämä ei ole ilmiö, joka on ainoastaan viime kesän tapahtuma, vaan nämä mm, äärimmäisen vakavat luonnonkatastrofit, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, ovat kasvava suuntaus ja vastaisuudessa tullaan näkemään kasvava määrä tämän tyyppisiä katastrofeja. Ja tässä tulee mieleen korjaamaton vahinko. Tässä ihmiset menettävät henkeään, ne ovat uhreja ja tätä vahinkoa ei voi korjata. Lisäksi luonnon kärsimä vahinko on sellainen, että sitä voida korjata. Yhteisöissä, joissa luonto on selviytymisen ehto, talouden toiminnan pohja, se on se voimavara, joka mahdollistaa selviytymisen, niin sillä sinulle mitään tämän tyyppinen katastrofi ei tuha ainoastaan ihmishenkiä, joka on tietysti kaikkein ikävin vaikutus, vaan se tuhoaa näiden yhteisöjen elinkeinot. Sitten vielä illa alkava sana epäoikeudenmukaisuus, injustice ja Kuten täällä on sanottu, niin ne ihmiset, jotka täällä kärsivät, niin kärsivät ennen kaikkea muiden kehittyneiden maanosien toimista ja niiden toimien vaikutuksista. Tai varsinkin kehittyvien maiden toimista, jotka päästävät suuria määriä kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehään ja he, jotka sitten kärsivät eniten ilmaston vaikutuksen muutoksista, ovat he, jotka ovat vähiten olleet osallisena ilmaston muuttumisessa ja aiheuttaneet vähiten haittaa. Ja näillä yhteisöillä on suuria vaikeuksia selviytyä näistä järkyttävistä tapahtumista ja tässä tarvitaan muiden solidaarisuutta. Meillä oli valtuuskuntaa Kankunin kokouksessa liittyen Sendain seurantaan ja siinä pyritään katsomaan, miten luonnon katastrofeihin pystytään vastaamaan. Ja muutama kuukausi tästä oli tämä Meksikon maanjäristys ja Karvian hurrikaanit. Ja nämä tapahtumat todellakin korostavat sitä, mitä käsittelimme Kankunissa. Kankunissa Sendäin seurantana puhumme kahdesta eri ulottuvuudesta. Solidaarisuus, siinä että pystytään vastaamaan näihin ilmiöihin. Meille sanottiin, että EU tulee 300 miljoonaa euroa koromerkitsemään avustuksiina jälleenrakennustyöhön. Tämä on New Yorkissa on julistettu tämä tieto. Tämä ei riitä, mutta me kyllä kiitämme tästä sitoumuksesta. Toinen ulottuvuus, jota on katsottava, niin strategiat, valmistautumisstrategiat on luonnon katastrofeihin. Adriansen viittasi tähän oman puheenvuoronsa päätteeksi. Nämä ilmiöt ovat yhä vaikuttavampia, mutta niistä on toisaalta tullut rutiininomaisempia. Ne tapahtuvat vuosi toisensa jälkeen, joten jossain määrin näitä voidaan ennakoida, niihin voidaan kyllä valmistautua. Ja näin ollen EUn ja YKn YK varapääsihteeri Gleissi, joka vastaa katastrofin ennaltaehkäisystä, niin näiden toimijoiden tulisi kantakortensa kekoon valmistautumisessa näihin katastrofeihin tällä alueella. Toki on tiettyjä ongelmia, joita valmistautuminen ja raha ei ratkaise. Mutta on tärkeää, että ostamme solidaarisuutta ja olen vakuuttunut, että tämä parlamentti tulee aina olemaan sen kannalla, että teemme kaikkemme, että me voimme toimia solidaarisesti ja kantaa solidaarisuuteen liittyvät vastuumme. Ja palaan nyt tähän Clemenin ensimmäisen puheenvuoron. On tärkeää, että lisätään kauppaa alueen kanssa taloudellisten sopimusten avulla – on tärkeää, että on kauppakäytäntöjä, jotka eivät ole rajoittavia siten, ettei talouskasvu tyssä alueella. Toisaalta tällä hetkellä koettu luonnonkatastrofi on niin intensiivinen vaikutuksiltaan, että elpyminen on hidasta, mutta haluamme tukea yhteisöjä resurssein tietyllä käytöksellä ja tietyllä politiikalla, joka heijastaa hyvää tahtoamme. Minulla on vielä kolme kollegat, jotka ovat pyytäneet puheenvuoron. Pyydän, että eh, kysymykseni ovat lyhyitä, puolitoista minuuttia, koska meillä on eh, hyvin vähän aikaa. Haluaisin, että koordinaattorin kokous alkaisi viimeistään 17.30. No niin, Maurice Ponga, Norbert Noisa ja Mirei Dornano. He ovat pyytäneet puheenvuoroa. Maurice Ponga ensin. Merci, madame la présidente. Oui, en effet... Non, c'est monsieur Ponga ah, en premier lieu. Ensin monsieur Ponga, ensin herra Ponga ja sitten Norbert Noiser ja sitten te. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun hyvin hyvin nopeasti. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin haluaisin kiittää kolmea puhujaa saarten tilanteen esittelemisestä, jotka ovat kärsineet hurrikaaneista. Ensimmäinen kysymys. Puhuitte 300 miljoonasta eurosta humanitaarista apua. Ja ei mainittu niitä meren takaisia alueita, puitekuvasta, arvasta ja muista, mutta ei puhuttu San Bartelemista, Angliasta ja muista tämänkaltaisista alueista. Kuulkaa nämä tämän kirjekuoren vaikutusten piiriin. Saint Martin ja Saint Martin tässä on MMA-maita, jotka kärsivät näistä alueista, niin onko tässä samanlaiset kuoret valittu näille alueille? Saako alkavainen Saint Martin saman avun kuin Saint Martin? Haluaisin tietää, miten tämä ongelma ratkaistaan. Okei, okay, um, um, Norbert. Norbert. Äh, vielen Dank auch von meiner Seite. Paljon kiitoksia. Niin täällä ihan etu vasemmalla teiltä päin katsottuna. Niin, uskoakseni Enrique otti keskeisimmät asiat esille. Vaara nimittäin on se, että meillä tulee jatkossa olemaan asumattomia ja asumattomassa kunnossa olevia saaria, jos tilanne kehittyy näin huolestuttavalla tavalla kuin nyt. Eli miten vastustuskykyä voidaan parantaa saarilla? Sanoitte, että keski- ja pitkäaikavälin suunnitelmia on olemassa, kahdenkeskisiä sopimuksia, paikallistason toiminnan tukemista. Onko unionin budjetissa tähän riittävästi varoja käytettävissä ja onko suunnitelma kestävällä pohjalla ja sitten kysyisin, että onko olemassa eroa sen suhteen, että onko kyse itä karebian maista ja Kuubasta ja meren takaisista maista ja alueista. Kuubaan meillä on vielä erityissuhteet ja sitten Enrique viittasi solidaarisuuteen. Pieni solidaarisuuden esimerkki on se, että yhteisparlamentaarinen EU-AKT-kokous järjestetään Haitissa ja sielläkin keskustellaan ilmastonmuutoksesta ja hurrikaaneista enemmänkin. Ja minä uskon, että tämäkin huomioiden, niin voisimme kyllä lisätä omaa avustustoimintaamme. Kiitoksia. Sitten edustaja Dornano. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin palata Pongan kysymykseen. San Marta ja San Bartelemi, jotka ovat arvostettuja lomakohteita, niin siellä jälleenrakennus on tuhannut 95 prosenttia näistä meren takaisten alueiden infrastruktuureista. Guadalupilla Maria aiheutti materiaali vahinkoja ja vei sähköt sadalta kotitalouksilta. Bananin tuotanto Samarkandissa San on täysin seisahduksissa. 30 miljoonan euron apupaketti, jota Ranskan valtio on luvannut, eivät riitä, sillä vahingot ovat yli 85 miljoonaa euroa. Mikäli kansainvälinen apu ja kansainvälinen humanitaarinen apu on valistettu nopeasti käyttöön, niin nyt on kysyttävä, kysymys, mitä seuraavaksi tapahtuu, mitkä ovat Euroopan unionin politiikat, joihin Ranska on nettomaksaja siten, että voidaan näitä Ranskan meren takaisia alueita tukea. Kalastus, maatalous ja turismi ovat tärkeitä alueita, jotka ovat kärsineet syyskuusta lähtien, ja olisi tärkeää, että tehdään jälleen rakennussuunnitelma, jotta näiden alueen taloudellinen tulevaisuus saadaan taattua. Tämä vastaukset päinvastaisessa järjestyksessä aloitetaan komission DEFKosta. Teillä oli jotakin kysymyksiä sitten Eko ja sitten äh, Rova Schilling van McClimman viimeisenä. On, um... Kiitoksia näistä kysymyksistä. Kysymys siitä, Ovatko meren takaiset maat katettuja ja äm, tukeeko EU niitä? Te tiedätte, että näillä alueilla on eri status. Te tiedätte, että äm, on erilaisia puitteita, kun on kyse syrjäisimmistä alueista, joten Tämä liittyy DG-region alaan, joten en nyt tässä voi ihan selvästi sanoa, miten EU voi tukea näitä syrjäisimpiä alueita, kun on kyse merentakaisista maista ja alueista, jotka ovat osa tätä kehitysrahasto rahoitusta voin taata, että tuemme niitä vastatakseni myös herra Pongan kysymykseen. EU tulee tukemaan merentakaisia maita ja alueita, joihin nämä viimeisimmät hurrikaanit ovat vaikuttaneet. Me odotamme vielä katastrofin jälkeisiä arvioita, jotka vahvistaisivat tuhojen laajuuden ja suuruuden, jotta voitaisiin tun- määritellä tarpeelliset summat, mutta tietty varaus on jo tehty näiden alueiden tarpeita silmällä pitäen. Täällä salissa on myös kollegoita, jotka tekevät yksityiskohtaisempaa työtä. Tässä voin, jos voin antaa heille puheenvuoron. Jos teillä on jotain uutta lisättävää, voitteko vastata näihin kollegan kysymyksiin. Jos ei, niin voimme saada sen kirjallisena myöhemmin. Vain jos on jotain uutta tietoa. Catherine. Katrin Mendepeningen mm, komissiosta, niin minä hieman lisään mm, aiemmin sanottuun, että voisi vastata Pongan kysymyksiin. Ne varat, tämä 300 miljoonaa euroa, niin nyt on puhuttu 500 miljoonasta, jotka omistettaisiin meren takaisille alueille – heti siinä vaiheessa, kun merentakaiset alueet ovat esittäneet pyytönsä liittyen tähän B-kuoreen. Me olemme saaneet virallisen pyynnön. On useita meritakaisia maita ja alueita, jotka ovat kärsineet. Saimme jo pyynnön Anguillalta koulutusjärjestelmän rajalle rakentamista varten ja odotamme Sant Martinilta, Turksia ja Kaikosilta pyyntöjä. He ovat kertoneet, että he tulevat jättämään meille pyyntönsä näistä asemista. Ikuinen kysymys siitä, miten alueita kohdellaan. Tässä on merentakainen alue, Saint Martin ja toinen Samartaa, joka ei pääse käsiksi näihin aluekehitysrahoihin, niin tässä nyt olen valistamassa näitä varoja käyttöön. Samarta on merentakainen alue ja pyrimme konkreettisesti Interreg-rahastoa käyttävän hyväksi ja kehitysrahastoa käyttävän hyväksi. Näitä voidaan käyttää rinnakkain. Me rohkaisemme tämän tyyppistä toimintaa komissiossa. Tämän tyyppinen yhteistyö on Junckerin vahvistama, kun hän vastasi kirjeellään Tajanin kirjeeseen. Yeah. Uh, yes, thank Herra Landgraf, jotain? Very briefly. Kyllä ihan lyhyesti kollega Guerreroon ja edustaja Noiserin kysymyksiin. Kyllä näytön perusteella voidaan sanoa, että ilmastonmuutos on tekijä, joka on aiheuttanut humanitaarisen avun tarpeen kasvua maailmanlaajuisesti ja olemme samaa mieltä, että meidän on jatkettava valmistautumistyötä. Eko on jo 20 vuoden ajan toteuttanut ohjelmia myöskin Karibian alueella. Ja meidän on myöskin huomioitava, että valmistautumisen ja riskien varautumiseen on investoitu paljon, ei ainoastaan se Deeman toimesta. Ja maakohtaisella tasolla, vaan valmiustaso on parantunut. Ja lisäksi meidän on pohdittava uuden aikaisia lähestymistapoja, esimerkiksi vakuutusjärjestelyä tai julkisen yksityisen sektorin yhteistyöhankkeita. Ja sitten lyhyesti vielä edustaa Pongan esittämään kommenttia kysymykseen. Välttämättä en kuullut teitä oikein. 300 miljoonaa, no se olisi ollut miellyttävä summa. Kyse oli kolmesta miljoonasta humanitaariseen työhön. Ja minä tulen humanitaariseen apuun ja syrjäisimpiin alueisiin, Guadeloupe, San Martin ja muut, jotka täällä mainittiin. On tietenkin selvää, että oikeusperustan mukaisesti humanitaarista apua ja siihen linkitettyä rahaa ei voida käyttää unionin alueella St. Martinilla tarjosimme majapaikkoja, mutta syrjäisimmillä alueilla tällainen ei onnistu. Ja sitten nämä saaret, ehkä jäätiin ne mainitsemat, Barbuda, Kuuba, Dominika, ja sitten Haiti, Sant Kitsian Nevi, Sant Martin, jonka jo mainitsinkin, että Joix ja Kaikos, nämä saaret ovat saaneet unionilta tukea. Um, last but not least, madam. Kiitoksia. Ja sitten äh, lopuksi, jos teillä on jotain lisättävää, niin ihan nopeasti haluaisin nostaa esiin muutaman asian. Ymmärrän kyllä, että teillä on aikataulupaineita. paineita Halusin vain sanoa, että Dominikin ja Antikuan suhteen äm, ja tehtiin ä, äh, arviot katastrofin jälkeen ja Dominikan kohdalla äh, UNDP ja Maailmanpankki äh, sanoi, että siellä oli 1,3 miljardin dollarin tuhot, eli äh, noin 150 prosenttia BKTstä ja tämä tapahtui 46 tunnissa. Antiikoja ja Barbuda tuhottiin täysin. Äh, siellä on noin 400 miljoonan tuhot. Tämä on se tilanne, joten apu, joka tulee EUlta, sekä humanitaarinen että pitkän aikavälin apu, joka tulee lahjoitusten kautta, on kovasti arvostettu. Tämä on vain osa sitä, mitä odotetaan on niin paljon saaria, joita jotka tarvitsevat. Ähm, lähden nyt tästä ilmastonmuutoksesta ja ympäristöstä ja äh, haluan sanoa, että olemme äh, jonkin verran valmistautuneita, mutta kukaan ei olisi voinut valmistaa niitä kahden äh, teen hiurikaan, jotka ovat viidennessä luokassa. Halusin nostaa esiin lyhyesti tämän dilemman, jossa me kaikki olemme. Me olemme dilemmassa Välimerellä, mutta myös Euroopassa. Ja kuuntelin tätä oikeusperustakeskustelua, joka teillä oli. Ja tämä on hyvin erikoista, koska Tuuli ei tiedä näistä rajoista eikä laillisista sopimuksista, jotka tekevät San Martinista eri tilanteen kuin San Martinista ja maan tuli Mart- perhe niin tuli Martinikelta ja he muuttivat sitten Dominikille sitten hurrikaani tuhosi Dominikin ja sitten puolet perheestäni muutti takaisin Martinikille, koska olivat ranskalaisia, heillä oli oikeus siihen. Joten tuuli ei tiedä rajoista eikä kansallisuuksista eikä laista mitään ja siksi on erittäin tärkeää, että pitkällä aikavälillä katsomme, mitä Pohjois-Atlantilla tapahtuu hyvin toisella tavalla kuin mitä tähän mennessä olemme tehneet. Meidän todella täytyy katsoa näitä maita ja Pohjois-Atlantin saaria. Me olemme erilaisessa tilanteessa johtuen sijainnistamme, koska olemme pieniä ja hyvin haavoittuvaisia. On hyvin vaikea perustella, että autetaan saaren toista puoliskoa, mutta ei toista puoliskoa. Eli pitkällä aikavälillä ne, joilla on valta, eikä se varmasti ole minun lähetystäni, niin sitten meidän pitäisi katsoa sitä, mitä me olemme pyytäneet. Jonkinlainen äh, summa, luokka, äh, rahasto, jolla voidaan auttaa saman tien maita, jotka kärsivät tällaisista katastrofeista. Tämä koskee merentekäisiä alueita, maita, ihan mitä vaan, koska me olemme kaikki siellä, me olemme perhe, me kohdistuu sama tilanne. Sama tilanne on Martinikilla, äh, Dominikilla, äh, Samartanilla, äh, brittiläisen Me Meillä on sama perintö ja olemme yhtä lailla kärsineet. Tämä on se, minkä haluan muistuttaa siitä. Tämä pitää olla pitkän aikavälin työtä. Meidän on oltava innovatiivisia, keksittävä uusia välineitä, koska tämänhetkinen tilanne ei toimi. Se ei riitä. Kiitoksia. Um, thank you very much for giving us that. Kiitoksia oikein paljon tästä hyvin selvästä viestistä. Minä tapasin eh, ihmisiä, jotka kertoivat minulle ongelmista, jotka syntyvät Brexitistä ja monista muista kysymyksistä näillä pienillä saarilla. Vapaa liikkuvuus on täysin toisenlainen asia, kuin ihmisten on mentävä sairaalaan naapurimaassa tai naapurialueella. Nämä ovat erilaisia tilanteita. Kiitoksia, että tulitte tänne ja kiitoksia siitä, että komissio oli täällä tänään. Ja me ratkaisemme tänään, mm, meidän täytyy palata tähän asiaan ja tarkastella sitä. Kiitoksia oikein paljon. No niin. Hyvät kollegat, menemme nyt nopeasti eteenpäin esityslistan kohtaan 15, kyselytunti valiokunnallemme. Meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa. Meillä on kaksi kysymystä Judith Sargentinilta. Ensimmäinen kysymys liittyy Kimberlin prosessiin, joka sertifioi timantteja. EU-sta tulee puheenjohtajavaltio Kimberlin prosessissa ymmärtääkseni ensi vuonna, ja komissio voisi varmaan vastata Sargentinin kysymykseen, ja hän voi sitten kommentoida hope, yeah, and we just stick to the key points now because I'm really running out of time. <laughs> Thank you, Madam Chair. <clears throat> I'm Hilda Hardeman. I'm the Director and Head of the Service. Hilda Hardeman, komission ulkoisen politiikan yksiköstä. En lähde toistamaan sitä, mitä alustuksessa totesitte Kimberley-prosessiin liittyen, vain muutama sana. Kyse on maailmanlaajuinen entäehkäisevä väline. Tarkoituksena välttää konfliktitimanttien kaupankäyntiä. EU oli mukana tämän prosessin perustamisvaiheessa vuonna 2003 tehtiin yhteistyötä Etelä-Afrikan ja muutamien muiden maiden kanssa. Ensi vuonna EU ottaa puheenjohtajan vastaan Australialta ja Kimberley-prosessissa tarkastellaan, miten järjestelmä toimii. Nykysykli alkoi tänä vuonna ja päät- jatkuu ensi vuonna ja nyt tarkastellaan päätöksentekoon liittyviä kysymyksiä, miten sitä voitaisiin tehostaa, vertaisarviointia ja prosessin liittyvän mandaatin tilanne. Muun muassa konfliktitimatin määritelmä on pöydällä. EUn tarkoituksena on käyttää puheenjohtajuuttaan prosessin tehostamiseen ja etsimään synergioita luonnonvarojen hallinnointiin liittyen ennalta varautumisen ja vastuullisen toiminnan varmistamiseksi. Päätöksenteko Kimberley-prosessissa perustuu konsensukseen, eli kaikkien on sovittava asioista ennen kuin mitään muutoksia voidaan käytännössä lähteä toteuttamaan. Ja jotta eri asioista voidaan keskustella, EU on esittänyt neljä prioriteettialaa puheenjohtajuuskaudelleen. Ensinnäkin monikanta suhteiden vaalimista, eli kolme pilaria, hallinto, teollisuus ja kansalaisyhteiskunta olisivat hankkeessa mukana. Toisaalta taas on tarkoituksena vahvistaa täytäntöönpanoa Kimperli-prosessin osalta sertifiointijärjestelmästä puhuttaessa, eli parhaiden käytänteiden vaihtaminen kuuluu tähän yhtä lailla yhteistyö kansainvälisten järjestöjen kanssa, kuten kansainvälisen tulliliiton kanssa, ja yhtä lailla panostetaan keskeiseen seikkaan, kuten täytäntöönpanoon. Ja erityisesti kiinnitetään kahteen seikkaan huomiota. Ensinnäkin tiedonvaihdon tehostaminen eri toimijoiden välillä ja toisaalta taas rohkaistaan yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. Eli näin voidaan taistella salakuljetusta vastaan ja tehostaa lainvalvontatoimintaa. Ja kolmas alue liittyy toimintavalmiuksien parantamiseen, eli miten Kimberley-prosessin avulla voidaan varmistaa, että kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa ja että voidaan osittain prosessin toteuttaminen. Me pohdimme sitä, että miten toimintavalmiuksien tehostamista voitaisiin tukea niissä maissa, joissa apua kipeimmin tarvitaan. Neljäs prioriteettiala on monialainen, eli kaikissa toimissamme puheenjohtuskautemme aikana unioni tulee korostamaan sitä, että naisia voimaannutetaan yhtä lailla kuin lapsia ja että kaikilla olisi yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Siinäpä ne asiat, jotka halusin ottaa esille ja mikäli teillä on vielä kysymyksiä, niin mielelläni pyrin niihin vastaamaan. Kiitoksia. Uh, yes, Chair, I'm very well aware. Judith, kiitoksia puheenjohtaja. Uh, kiitos. Minä tiedän oikein hyvin, miten Kimberin prosessi perustettiin. Minä olin yksi jäsen noissa kolmikantaa neuvotteluissa ja edustin kansalaisyhteiskuntaa. Minä olin siellä 2000-2003, kun neuvottelimme tästä lainsäädännöstä ja mielestäni uh, minun pitäisi vieläkin olla hyvin kiitollinen komissiolle, koska se oli johtava voima siellä jos te olitte puheenjohtaja ensi vuonna, niin te olitte varapuheenjohtaja nyt. Näin tämä järjestelmä ainakin aikaisemmin toimi. Minä kuuntelin neljä prioriteettia, niin, mutta me myös tiedämme, mikä on se todellinen ongelma Kimberley-prosessin legitiimyyden kohdalla, nimittäin ihmisoikeusrikkomukset, jotka eivät virallisesti ole tämän ohjelman puitteissa. Tämän ohjelman perustavat valtiot eivät siis katso rikkomuksia, joita äh, toteuttaa valtio, ja katsovat rikkomuksia, joita äh, tekevät äh, kapinallisryhmät, mutta olemme nähneet äh, skandaaleja lunassa Pohjois- ja Etelä-Angolassa, äh, tilanne Zimbabwessa, jossa hallitukset äh, hyödynsivät tilannetta ja ihmisoikeusrikkomuksia jatkui. Ja Kimberley-prosessi on hyvin hidas vastauksessaan. Lopulta se sitten vastasi tilanteeseen. Nyt tässä kysytään tilanteesta liittyen kaivoksiin, erityisesti naisiin ja lapsiin, jotta Kimbelin prosessi voisi olla kunnioitettava. Olisi hyvä, jos Euroopan komissio puheenjohtajavaltiona ensi vuonna tekisi enemmänkin kuin yrittäisi löytää konsensuksen, koska Zimbabwen kaltaisen valtion kanssa konsensuksen löytäminen ei ole helppoa, mutta se, että ryhdytään proaktiivisesti puuttumaan ihmisoikeusrikkomuksiin, joita harjoittavat myös hallitukset, eli Kimberley-prosessin jäsenet, olisi hyödyllistä. Arvostan vastaustani, mutta pidän sitä hieman byrokraattisena. Kiitoksia. Onko mitään lisättävää komission osalta? Anteeksi, minulle teidän nimenne. Rova Armand. Much, Miss Sargentine. I can promise... Kiitos paljon, kiitos paljon Sargentini. Lupan, että olemme kaikkia muuta kuin byrokraattisia tässä puheenjohtajuus. Työssämme näiden konfliktitimantien suhteen, niin me tulemme nostamaan näitä teidän mainitsemia asioita esiin, mutta toisaalta meidän on työskenneltävä niissä puitteissa, joita on prosessiin sovittu konfliktitimanttiin. konfliktiitimanttien määritelmän on vastattava mm, kentän todellisuutta. 2012 tässä viimeisimmässä viimeisimmällä tarkistuskierroksella niin me tuimme sitä, että ihmisoikeushuoliin panostetaan. Ja 2018 Karla, me nyt olemme helpottamaan keskustelua tässä prosessissa siten, että tätä mandaattia laajennettaisiin. Me tarvitsemme konsensuksen, jotta pääsemme sopimukseen, mutta tämä ei tarkoita sitä, ettemmekö me voisi käyttää tätä puheenjohtajuutta siten, että pääsemme näihin kaikkiin maihin monta kertaa siten, että näitä resursseja on nimenomaan puuttua näihin ongelmiin siten, että näihin ongelmiin kiinnitetään huomiota ja että me, meillä on hyviä keskusteluja näiden maiden kanssa. The Kimberley process should also be... Kimberlin prosessi pitäisi nähdä myös sellaisena, että se tukee tarjontaketjun äh, due diligence-periaatetta, joita on kansainvälisillä foorumeilla – Ähm, YK on ja ILOn puitteissa ja me tulemme nostamaan tämän esiin tulevan puheenjohtajuuskautemme puitteissa yhteen vetäkseni, niin minä en voi luvata, että me onnistumme muuttamaan tätä määritelmää, mutta minä lupaan, että me tulemme tekemään kaikkemme, että me voimme kiinnittää huomiota tähän ongelmaan ja käytämme jokaista tilaisuutta hyväksemme siten, että muutkin hallinnat eh, vievät asiaa eteenpäin. Kiitoksia oikein paljon tästä. Me seuraamme tätä ja Judit on oikeassa. Eh, meidän on varmistettava, että tämä toimii. Me yritämme kiristää muita OECDn suuntaviivoja, jos tämä ei tule kunnolla täytäntöönpannoksi. pannoksi Eh, niin mikään muukaan ei toimi. Sitten juuri Argentiinin toinen kysymys. Tällä kertaa kyse on OECDn DACin eh, valiokunnasta ja eh, komission osallistumisesta. Me haluamme, että me olemme paljon enemmän edustettuina, että tiedämme, mitä sanotaan näissä korkean tason kokouksissa. En tiedä, kuka komissiosta vastaa tähän kysymykseen. Niin, olkaa hyvä minulle teidän nimeänne. Nicoletta Merlo, johtaja rahoitus- ja tehokkuus osastossa DEFKossa 51. kokous järjestettiin 30.31. lokakuuta Pariisissa ja tavoitteena oli hyväksyä uusi mandaatti ja strategia tälle komitealle ottaen uusi 2030 rakennelma ja SDG, ja tarkoituksena on jatkaa vuoden 2012 alkanutta uudistamistyötä. Stefano Manset DEFCON varapuheenjohtaja, edusti unionia paikalla. Me käsittelemme siellä muun muassa syntyviä kustannuksia ja tämän työn toteuttaa väliaikainen työryhmä, joka perustettiin helmikuussa ja tarkoituksena olisi selventää tilannetta, jotta avoimuutta voitaisiin lisätä, parantaa johdonmukaisuutta ja vertailtavuutta DAC-jäsenten raporttien osalta. EU ei tietenkään Äh, Raportoin näistä syntyneistä kustannuksista, mutta on tyytyväinen ehdotuksiin, koska näin vaalitaan johdonmukaisuutta sen suhteen, miten komitean jäsenet laskevat pakolaisista syntyviä kustannuksia. Soveltamisalaa ei siis laajenneta. Me tuemme esitettyä ehdotusta tasapainoisena ratkaisumallina. johdonmukaisuus on raportointiin liittyen meidän mielestä erittäin tärkeä asia. Korkean tason kokouksen esityslistalla oli myöskin täytäntöönpano toimet. Kyse on ehdotuksesta, joka syntyi pitkän prosessin päätteeksi. Eli kyse on yksityisen sektorin investointi toiminnan mukaan ottamisesta. Nyt on siirretty cashflow-raportoinnista vastaavuusraportointiin, eli katsotaan eri välineitä, riskejä ja niitä tuloja, joita hankkeesta on saatu. Komission mielestä tämä ehdotus on tasapainoinen ja johdonmukainen ottaen huomioon Addis Abeban toimintaohjelma. Tarkoituksena on siis saada yksityisen sektorin varoja infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen mukaan ja että komission ulkoisen investoinnin ohjelma huomioitaisiin yhtä lailla kuin kestävän kehityksen rahasto. Valitettavasti kaikki DAC-jäsenet eivät tätä hyväksyneet, joten ehdotusta ei hyväksytty laisinkaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että raportoinnin yhteydessä sovelletaan vuoden 2012 sääntöjä, eli käytetään cashflow-lähestymistapaa, mutta ei huomioida takeita vasta kun siinä vaiheessa, kun ne vapautetaan. Eli tämän verran päivityksen omaisesti edustaja Sargentinin esittämään kysymykseen. Kiitoksia. Judith. Kiitoksia Judith. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme kollega Maria Hoivuhin eh, esitti kysymyksiä 10. lokakuuta, kun valmisteltiin tätä korkean tason eh, kokousta ja DAC-komitean puheenjohtaja vieraili luonnamme kun keskustelimme eh, DAC-kriteerien muutoksesta ja maahanmuutosta erityisesti. Kuten sanoitte, me yritämme ymmärtää paremmin, mitä tapahtuu, erityisesti ymmärtää paremmin, kuka tarjoaa mandaatin komissiolle istua tuossa pöydässä ja tehdä päätöksiä. Jos komission edustaja puhuu ehdotuksista, jotka ovat pöydälle, niin hänen on ymmärrettävä, että me emme ole nähneet noita ehdotuksia ja olisi mukava, jos me voisimme nähdä nuo ehdotukset, koska jos te sanotte minulle, että tämä on hyvä tai ei, mutta minä en voi arvioida, kun minulle ei aavistustakaan, mikä ehdotus on, niin se ei vie minua eteenpäin, kun yritän ymmärtää eh, mandaatin ja sen, miten mennään eteenpäin. Joten pyyntöni teille olisi, voisitteko jakaa nämä ehdotukset tänäkin keskustelun tulokset kanssamme, eikä pelkästään suullisesti ja anekdootinomaisesti. Lisäksi meidän Euroopan unionina tai erityisesti Euroopan komissio avun tarjoajana sitä arvioivat nyt vertaiset Norja ja Japani tänä vuonna. Haluaisin tietää, miten tämä toimii ja haluaisin kysyä, että onko tälle parlamentille jotain roolia tuossa vertaisarvioinnissa, koska meillä on valvonta tehtävä, kun on kyse virallisesta kehitysavusta komissiolta. Tämä kysymys on komissiolle ja myös meille itsellemme puheenjohtaja, mikä on meidän roolimme, kun on kyse päättää komitean vertaisarvioinnista. Kiitoksia. Checking, I think... Kiitos. Minä nyt vain tarkistan. Me saimme kyllä asiakirjat koko kokousta varten etu, etukäteen tällä kertaa, koska pyysimme sitä viime kerralla. Meidän täytyy tarkistaa nyt jakelulista Minulla on nyt vain mielessäni tämä, saamme satoja sähköposteja joka päivä. Luulen, että ne lähetettiin meille. En nyt muista, oliko se juuri ennen vai juuri kokouksen jälkeen, mutta tätä voidaan varmasti parantaa. Ehkä voimme seuraavassa valiokunnassa sitten raportoida, mitä olemme sopineet komission kanssa, koska saimme komissiolta kai ilmoituksen, että he ovat valmiita tiedottamaan meille enemmän. Minulla on tällainen mielikuva, mutta tarkistetaan kaikki Äh, sanon, varmistetaan, että haluamme olla paremmin kartalla, koska nämä ovat tärkeitä päätöksiä, joita tehdään täällä valiokunnassa. Voimmeko päättää tämän tähän? Äh, kiitos kollegat. Kohta 16 muut asiat. Muita asioita ei ole ilmoitettu. seuraava kokous on 4. joulukuuta kello kolme. Tähän päättyy kokouksemme. Nyt on koordinaattorien kokous. Ja kaikki, jotka eivät ole koordinaattoreita, voisitteko lähteä salista nyt? Kiitos.